Well, colleagues, let's make a start. Kollegat, aloitetaanpas iltapäivän kokousosio. Hienoa, että tänään on erityinen istunto humanitaarisen avun tulevaisuudesta. Ja täällä on komission Stilan IDES paikalla ja monia arvovaltaisia puhujia, mutta annan pian Enrique Guerrero Salomille tämän puheenjohtajan Nuijan hänen tämän puhujat, mutta haluaisin vain avata kokouksen ja sanoa muutaman kommentin. Ja sanoisin siis vain, että tämä on viimeinen kuulemisemme valiokuntana parlamentissa. Hyvä, että valitsemme, valitsimme teemaksi humanitaarisen avun, koska tätä aihetta olemme työstäneet kovasti kaudella meillä on ollut tärkeitä tapahtumia humanitaarisesta avusta, maailman humanitaarinen huippukokous, humanitaarisen huippukokous, jossa tarkasteltiin uusia määritelmiä, uusia työskentelytapoja humanitaariselle avulle 2000-luvulla. Lisäksi oli merkittäviä kriisejä viime vuosina, jotka EU on kohdannut yhdessä kumppaneittensa kanssa. Mutta Halusin siis vain avata kokouksen ja kiittää kahta ihmistä, no komissionissa siis Stille Niides. Tämä on varmaankin viimeinen virallinen kokouksemme meidän kanssa valiokuntana, koska meillä on enää kaksi kokousta jäljellä ennen vaaleja, joten halusin nyt osoittaa kunnosta hänelle ja kiittää häntä. Hän on ollut loistava komission jäsen viimeiset viisi vuotta. Kaikki alkoi Brexitistä, no ei Brexitistä, Brexit vain mielessä, tämä päättyy Brexittiin. Oh, <laughs> niin siis, tämä alkoi Ebolasta, Ebola-kriisistä. Silloin aloititte työnne komission jäsenet ja se tuli EUn Ebola-koordinaattori myös, mutta sitten oli Syyrian pakolaiskonflikti, kriisi, en pidä sanasta kriisi, koska kuten Federica Mogherini aina sanoo, se oli kriisi heille, ei meille. Teitte kovasti töitä parantaaksenne syyrialaisten pakolaisten vastaanottoa Euroopassa. teitte myös kovasti töitä, jotta humanitaarista tukea saataisiin maille, kuten Kreikalle, jotka olivat etulinjan toimijoita pakolaisten kanssa. Sitten oli muitakin kriisejä, Myanmar, Etelä-Sudan, Pohjois-Nigerialle ja Venezuela tuossa äskettäin. Oletaan olet paikalla päällä kriisialueilla ja olette kuulemma väsynyt, ei ihmekään, koska teillä on aina paljon ohjelmaa lentele. Lennätte tänäänkin toisen kokouksen, teidän pitää siis poistua tästä kuulemisesta aikaisin, mutta sanoisin vain kiitos teille ja olisin tämän pöytäkirjaa myös merkittäväksi. Ja me kaikki kiitämme teitä kaikesta, mitä olette tehneet. Näemme teille taas kyllä ennen parlamentin kadeloppa, mutta halusin nyt tämän vain virallisesti vielä sanoa. Ja kiitos Enrique Guerrero Salomille, joka on ollut pysyvä esittelemme humanitaarisesta avusta. Ja hän on tuonut käytännön ongelmat tietomme valikuntaan ja pyytänyt tekemisestä komissioiden kanssa, että on käytännöllisiä ratkaisuja, joilla me nyt olemme kentällä me nähneet nämä yhteydet humanitaarisen avun ja kehitysavun välillä. Nähdään ihmiset, jotka elävät pakolaisleireillä, ovat monta vuotta, ja Enrique kovasti työsti koulutusasioita komission jäsenen kanssa, ja tuo on suuri saavutus, että nyt käytetään enemmän rahaa siihen, että tarjotaan koulutusta lapsille pakolaiskriiseissä. Ihmiset eivät usein ajattele tätä, ulkopuolella minäkään en ajatellut tätä, kunnes sain kuulla, että oli henkilö Somaliasta, joka oli 11 vuotta viettänyt pakolaisleirillä Keniassa. Ja hän sanoi, että hänen koko koulutuksensa jäi välistä, koska tuolla leirillä ei ollut mitään koulutusta tarjolla silloin. Hän sai kirittyä tuon umpeen, kun hän lopultakin pääsi sitten Britanniaan pakolaiseksi, mutta erittäin hankalaahan tämä on nuorille ihmisille, että teille koulutusta ainakaan on tehnyt valtavasti töitä, mutta Enrique olet johtanut työtä parlamentissa, joten kiitos paljon. Sen pidemmittä puheitta minä tulen istumaan tuonne kuuntelemaan esitystä ja annan Enriquelle puheenvuoron. Sinä voit johtaa seuraavaa osalta. Kiitos. Annetaan aplodit Enrique Gerolle ja komission jäsenen kaikesta, mitä ovat tehneet. I'm going to move to Spanish, so... Aion puhua espanjaa, joten ne teistä, jotka tarvitsevat tulkkausta. Uh, I will say something in English for uh, Christ- niin, kannattaa ne varmaan panna päähän. Sanon jotakin vielä englanniksi Kristos Stiliadidikselle. On totta, että olemme olleet ystäviä ja kollegoita ja olemme olleet sitoutuneita tähän humanitaariseen apuun kaikkialla maailmassa ja ymmärtäneet sen tarpeen. Kuten Linda McAvan totesi, emme pidä teitä niinkään komission jäsenenä, vaan ystävänä ihmisenä, jonka kanssa olemme tehneet yhdessä työtä jo viisi vuotta. Muistan kyllä ne vaikeat hetket, joita joita ovat aina nämä kuulemiset Euroopan parlamentissa ennen komission jäsenen kauden alkamista. Muistan tuon ensimmäisen hetken ja siitä alkaen olemme yhdessä luoneet hyvin hyvän henkilökemian ja hyvän yhteistyötunnelman. Kiitoksia tästä kaikesta. Kristoff, nyt saat puheenvuoron. Um, feel little bit shy, frankly speaking. No, nyt äh, alkaa jo ihan ujostuttaa tässä, kun tällaista kehua nyt sitten tulee joka kantilta. Edellisessä ää, äh, kokouksessa ää, äh, ilmaisin paitsi ää, syvän arvostukseni teidän valiokuntaanne ja sen tekemää työtä kohtaan – mutta aivan erityisesti arvostan ystävyyssuhteitamme, hyviä välejämme. Kuten sanottu, kollegoina aloitimme tämän taipaleen hyvin vaikeina aikoina, kun tuolla Ebola ja tukku muita humanitaarisia kriisejä maailmalla velloi. Mutta tämän yhteistyömme ensimetreiltä olimme ja on, olimme ja on, onnistuimme luomaan ystävyyssuhteet, toimia. Mm, olemme toimineet hyvässä hengessä kavereina. Olen varma siitä, että tämä DEVE-valiokunta ilman Lindan panosta menettää eurooppalaisena toimielimenä instituutiona suorastaan paljon – tästä alusta asti olemme olleet aika tällaisia kiihkeitä ystäviä suorastaan Lindan ansiosta. Ei se nyt ihan ilmiselvää selsekään ole aina välttämättä. Täytyy nyt saman hengenvetoon todeta, että, että että toivon, että vielä, vielä tapamme ja saan teidän kanssanne yhteistyössä toimia. No niin. Arvoisat kollegat, kiitos taas paljon. Hyvä aloite, hyvä idea e, e, keskustella EUn tulevasta, tulevasta humanitaarista avusta, sen tulevaisuudesta, meidän yhteisestä sitoutumisestanne erityisesti sitoutumisesta yhdessä löytää tapoja auttaa ihmisiä paremmin kuin tähän asti. Hyvät, hyvät ystävät, erityisesti parlamentaarikot, samoin samo muut faktat ovat, ovat järkyttäviä. Humanitaarista apua tänä vuonna kaipaa yli 132 miljoonaa ihmistä. Järkyttäviä lukuja. 69 miljoonaa asuu muualla kuin kotina, kodissaan. Libanonin, Bangladesh, Libanon, Sudan, joutuu majoittamaan 85 prosenttia näiltä pakolaisista. He eivät ole kuitenkaan ainoita, ainoastaan sota, sotien ja selkkausten parkoon ajamia, vaan myöskin ilmasto ja muut luonnonmullistukset ovat aiheuttaneet kärsimystä miljoonille Samaan aikaan keskimääräinen humanitaarinen kriisi kestää yli yhdeksän vuotta keskimäärin. Se, <clears throat> se, tämä lainausmerkeissä tällaiset hätätilanteet eivät ole enää mikään pelkkä paradoksi. Ky, kymmenen vuotta sitten tällaisia terminologiaa ei me edes käyttäneet. <clears throat> Nythän tästä on tullut uusi normaali mm, kriisi ovat niin valtavat, että meidän kapasiteettimme eivät enää tahdo, kapasiteettimme ei enää tahdo riittää. Meidän täytyy katsoa realiteetteja silmistä, silmästä silmään. Muutama viikko sitten korostin yhtä seikkaa erityisesti. Eli se, millä tavalla humanitaarista apua jaamme ja toimitamme, on jos usein yhtä tärkeää kuin itse apu meidän pitää mm, äh, tätä, tämä pitää mielessä. Meidän pitää toimittaa apua innovatiivisemmin, tehokkaammin ja kestävämmältä pohjalta. Saanen sanoa äh, muutaman sanan näistä seikoista. Minä uskon kokemukseni perusteella tällä saralla, että että meidän on syvennettämä keskusteluamme näistä seikoista. Ensinnäkin nämä innovaatiot. Kun puhun innovaatiosta, mietin tietenkin näitä käteisiä ja etu, e, e, etusitelijärjestelmiä. Nämä ovat tietysti nopeita, suora, nopea, suora, välitön tapa avustaa antaa sitten haavoittuvalle ihmiselle mahdollisuuden sitten hoitaa asiat itsenäisesti ja myöskin itsenäisesti ja riippumattomasti ja tällä tavalla itse tuntoa kohottavalla tavalla. Se tietystikin avaa uusia kanavia avustukselle, näin sitten voidaan tehdä vähemmällä parempaa, paremmin. Tätä olen nähnyt erinomaisia tuloksia monissa maissa Turkista, Turkissa esimerkiksi tehän tiedätte ESSn järjestelmästä Libanonista, Libanonissa ja Jordanissa sama, sama juttu joita viivästyksiä on tietysti osunut tämän erinomaisen menettelyn tielle, mutta sitten kun se on saatu toimimaan, olen saattanut todeta, että että esimerkiksi Syyrian äh, pakolaisista äh, tuntui äh, paremmalta ja voivat he voivat paremmin, koska heillä oli tällainen tietty itsenäisyys ja, ja riippumaton tilanne. Eli tämä oli, antoi heille sitten jotenkin paremman pohjan ja paremmat eväät sitten jatkaa elämäänsä. 2017 vuonna esimerkiksi toimitimen 40 prosenttia tästä humanitaarista avusta käteisenä tai etuseteleinä, ne 900 miljoonan arvosta. 10 prosenttia siitä on noin 100 miljoonaa euroa, eli joka se oli summa 2011 vuonna. Tämä sama trendi jatkui 2018 vuonna ja varmasti jatkuu tänäkin vuonna. Tämä on e, e, ennätysmäisen korkea luku EUn monetaarisen avun historiassa. Ja tässä vetoan tietenkin teihin, koska tämähän on hyvin vaativa vaatia, vaativa tämä meidän järjestelmämme, jossa apu jaetaan käteisenä tai näinä etuseteleinä. Muutama tärkeä esimerkki tähän väliin. Jordaniassa käytetään tällaista tunnistusteknologiaa, jolla pakolaiset rekisteröidään ja ne, ne, heidän roolinsa sitten, sitä, sitä kautta he päätä, pää, päätyvät tämän käteisavun äh, äh, piiriin. Äh, tämä on lain tämmöinen aloite ja se perustuu tällaisen yhteen, yhteen tunnistusproseduuriin ja sen, sen avulla on saatu jo, saavutettu jo 100 miljoonaa ihmistä. Eli tämä tietysti edellyttää tiettyä tällaista koulutuksellista koulutusta ja on kuitenkin osoittautunut erittäin tehokkaaksi tavaksi parantaa, parantaa lasten tilaa mahdollista käydä koulua. Nämä luvut siis koskivat lapsia. Som Somaliassa myöskin sitten on tällaista mobiilirahaa liikutettu operaattorien avustuksella tällä tavalla saitiin sitten, tai nämä, nämä pakolaiset saivat äh, prepaid-kortit äh, puhelimissa ja sitä kautta sitten hyötyivät myöskin paikalliset toimijat ja markkinat niin ikään. Minulla on, on äh, hyviä kokemuksia Kasiandevista. En kuin kävin siellä. Meillä oli pal- paljon ongelmia isäntäkun, isäntäkun ö, yhteisöjen ja pakolaisyhteisöjen välillä. Silloin, silloin juuri kun, kun näitä pakolaisia vyöryi suurin joukoin Libanonista, tuota Syyriasta ja Libyasta. Tuolla leirillä käydessäni tai alueella käydessäni tajusin, että paikalliset yrittäjät ja paikallinen talous oli jo hyötynyt näistä, näistä käteis käteisistä ja, ja näistä etuseteleistä. Ja silloin oivalsin, että paitsi että saimme pakolaiset tuntemaan olonsa itsenäisemmiksi ja, ja paremmaksi, olimme sitten samaan syssyyn tulleet luoneeksi sitten tällaisen käyntikortin heidän ja paikallisten yrittäjien ja li, liike-elämän välillä. Tiedän, että aika rientää Eh, näinpä tästä sitten siirrynkin seuraamaan aiheeseen. Ainahan me puhumme tehokkuudesta, se on tällainen taika, taikasana, mutta mitä se sitten oikeasti pitää sisällään, mitä se merkitsee? No, no merkitsee sitä, että ole, olemassa olevia resursseja käytetään paremmin, että vähentää sitten kaikkia käyttökustannuksia tässä humanitaarisissa toimissa. Äh, todetaan, että, että, että, että näin punaisen ristille äh, äh, yksi, yksi euro lisää muuttuu sitten punaisen ristin hoteissa huovaksi tai rokotteeksi tai muuksi hyödylliseksi jos me vähennämme sen käyttökustannuksista. Niin yhteiskeskusteluissa kumppaneiden kanssa painotamme aina, aina tätä kulujen leikkaamista. Toisaalta toki meidän pitää turvata ja suojella rahoituslähteitämme ja rahaa varojamme. Tämä on tietysti tällainen poliittinen kysymys ja, ja kollegat täällä parlamentissa onneksi tajuatte, mistä tässä on kysymys. Nimittäin äh, äh, monet täällä ja kansallisissakin parlamenteissa äh, yrittävät tahrata tämän oman tällaisen avun, kehitysavun ilmeen ja kasvot liiottelemalla tätä, tätä, näitä operatiivisia käyttökustannuksia ja muita toimistokuluja ja muiden tällaisten oheismenojen osuutta Eli meillähän pitää olla sitten todella hyviä vasta-argumentteja niille, jotka uskovat, että, että humanitaarinen ja kehitysapu eivät, eivät kuulu meidän toimenkuvamme ensinnäkään eikä muutenkaan ole kovin tarpeen. Se on meidän velvollisuutemme suorastaan. Me tarvitsemme nämä, näitä vasta-argumentteja, jotta kykenemme sitten todellakin torjumaan nämä hyvin populistiset kommentit kaikissa poliittisissa keskusteluissa me mm, yleisesti, mutta erityisesti keskusteluissa, jossa on puhu, puhe humanitaarisen ja kehitysavun tärkeydestä ja painoarvosta. Muutama esimerkki tähän. Kreikassa, kun UNCHR kanssa, kanssa tehdyn sopimusten yhteisavustuksella supistamaan kaikki nämä operatiiviset kustannukset, hallintokustannukset viiteen prosenttiin mikä on aivan olemattoman pieni summa verrattuna, verrattuna muihin järjestelmiin. Turkissa on noin 6,5 prosentin osuus, joka, joka, joka menee mm, näihin muihin kustannuksiin, yleiskustannuksiin, mikä on hyvä siinäkin siellä esimerkiksi maailman ruokaohjelman avustuksia laskettu. Eh, näitä kommentteja eh, olen monta kertaa hyödynt, käyttänyt hyväkseni keskusteluissani eh, kansanedustajien kanssa. Nämä ovat todellakin hyviä argumentteja, kun olemme pyrkineet tällä tavalla raivaamaan tietä omille ajatuksillemme niiden parissa, jotka periaatteesta vastustavat koko humanitaarisen avun käsitettä tehokkuus merkitsee myöskin sitten inhimillisten resurssien, henkilöstöresurssien parempaa käyttämistä. Paikalliset kumppanuudet on, on yksi, jonka tämä Grant Morgan äh, hanke 2016 Istanbulin suuressa konferenssissa sovittiin käyttöön otettavaksi. Olemme paikallisten ihmisten kumppaneittemme tietotaitotasoa parantaneet käytännön työtä täytänsä, heidän käytännön työssään niin, että sitten nyt se, tämä voidaan mitata selkeästi avoimella jäljitettävällä tavalla. Me, me oletamme, että paikallisella tasolla johtajuusominaisuudet vahvistuvat ja, ja niin, että he sitten todellakin tunnollisesti pystyvät, pystyvät tätä työtään ja avustustyötä siellä yhdessä meidän kanssamme tekemään ja toteuttamaan. Strateginen tuki on joskus parempi apukeino, avustuskeino kuin rahakonsana. Strateginen tuki paikallisille toimijoille muodostaa meidän, olennaisen osan meidän Grand Bargain valmiuksistamme. Hyvät ystävät, että kaikki tiedätte, mikä suuri merkittävä rooli paikallisilla kumppaneilla on Minulla on äh, laaja kokemus, kokemus siitä, äh, miten Jordanissa ja Libanonissa esimerkiksi, mikä se tilanne siellä kentällä on. Varmaan he ovat asioista periaatteessa paljon paremmin perillä kuin me. He tuntevat äh, paikalliset olosuhteet ja, ja ymmärtävät myöskin tämän niin kuin, tunnetasolla, millä tavalla ongelmiin tulee suhtautua. Äh, eilen kun me, meillä oli konferenssi Jemenin avustusrahojen jaosta ja määristä, me, me kuulimme Peter Mauer, ja se oli äh, Alankomaiden kehitysapuministeri äh, tärkeässä roolissa. Silloin oivalsin Äh, ihan riippumatta tästä lääkärin taustasta, niin äh, oivaltaa sen, että, äh, että joskus paikalliset kumppanit voivat olla todellakin tällainen käytännön työ, työkalu siellä kentällä. Ja siellä monessa yhteydessä on korostettu sitä, että me tarvitsemme paikallista apua, paikallisia, paikallisia voimia, niin että esimerkiksi juuri nämä kaikki lääke, lääke, lääkkeet ja lääketieteelliset toimenpiteet voidaan tehokkaasti toteuttaa ja perille toimittaa. No niin, sitten kestävä eurooppalainen humanitaarinen apu ja sen tulevaisuuden näkymät. Tehän tiedätte, että koulutus ja tulevaisuus kulkevat käsi kädessä. Siinä on kysymys sellaisesta vastustuskyvystä sanan kaikissa merkityksessä ja pitkän aikavälin tietojen ja taitojen parantamisesta. Tämä koulutus- ja valitusasia on ollut lähinnä sydäntäni koko urani aikana. Tänä vuonna olemme, olemme päättäneet koronmerkitä 10 prosenttia kokonaisavustamme koulutukselle. Se, että äh, äh, ihminen pääsee nuoresta pitäen äh, käsiksi laadukkaan, laadukkaaseen opetukseen, on tietenkin aivan olennaista tulevaisuuden kannalta. DV-valiokunta on, on näitä hankkeita pontevasti tukenut. Eh, tämähän on erittäin olennaisen tärkeää, että saamme siihen tuen, koska, tukenne, kaiken tukenne, koska 10 prosenttia on hyvin kunnianhimoinen tavoite yhdelle sektorille suunnata. Hyvät kollegat, <clears throat> olemme saaneet yhdessä paljon aikaan, mutta paljon on vielä tehtävä. Ei siitä ole kahta sanaa. Mutta Tietenkään humanitaarinen apu ei, ei yksin, yksin riitä näiden kriisien ja selkkausten ja hätätilojen laantumiseen. Me tarvitsemme kattavan, kattavat reaktiot. Siinä on otettava mukaan humanitaarinen kehitysapu ja rauha, rauhanrakennuselementit. <clears throat> Mutta tässä on kuitenkin tällainen, tämä yhteistyö on tapahduttava, yhteistyön tapahtuva niin, ettei, ettei, ettei meidän lopullinen tavoitteemme vaarannu. Jotkut kuvittelevat, että, että että, että, että, että tällä, näillä uusilla keinoilla vedetään matto perushumanitaarisen avun, al, apumme alta. Ei suinkaan meillä tietysti myöskin ymmärtää, että, että haluamme kun, kon, konkreettisia tuloksia, olla sillä meidän pragmaattisia me tässä äh, tällainen äh, tässä nyky, nyky, nyky, nykymaailmassa ei, ei, ei riitä, että vain paperilla tehdään tätä yhteistyötä. Me haluamme käytännön tuloksia, ratkaisuja ja sitä kautta sitten kykenemme myöskin lieventämään ihmisten kärsimyksiä. kärsimyksiä. Me, meidän on oltava osana tämmöistä laajempaa näkemystä, ymmärtää, mistä on väkivaltavallassa kysymys, mitä sieltä kriisin taustalla on, ilmastonmuutos ja muuta tällaista. Konfliktien, selkkausten, katastrofien taustalla on aina jokin syy. Siihen me tarvitsemme paikalliset toimijat yhteistyökumppaneinamme. Nythän me olemme jo saamassa tuloksia näistä kuudesta pilottivaltiosta, jossa näitä, tätä on pyritty sitten yhteistyötä tekemään. Esimerkiksi Sudanissa on kuvettu aliravitsemuslukuja pientämään, kun, kun aputyöntekijät ovat olleet äh, mukana, mukana tässä sosiaaliturvan käytännön toteutushankkeissa <clears throat> Ugandassa samoin. Siellä humanitaariset äh, paikalliset työntekijät, humanitaarisen avun paikalliset tasot äh, kykenivät siellä tunnistamaan alueelliset ja paikalliset ongelmapesäkkeet paljon tehokkaammin kuin aikaisemmin. Monia tällaisia olennaisia esimerkkejä on vaikka kuinka paljon ja ne kuvastavat sitä. tämän täällä, verkostoitumisen tärkeyttä. Tämä on sitä luonnon tai ihmisen aiheuttavia katastrofeja. Se, tämä e-, edellyttää tämä nykytilanne ennustettavampaa ja tehokkaampaa humanitaarista apua ja yhteistyötä. Genevessä niin toukokuussa on tällainen ma- maailmanlaajuinen äh, kriisien ja katastrofien ennaltaehkäisy äh, seminaari, johon aion osallistua. Ja, ja se on erittäin, äh, sen, sen kanssa olemme yhteisesti kolme vuotta sitten. Ja näitä asioita miettineet ymmärtääkseni onnistumme aika, aika hyvin äh, vakuuttamaan muutkin tämän yhteistyön äh, äh, tärkeydestä. <clears throat> Pariisin sopimuksen, ilmastosopimuksen puitteissa tavallaan olemme sama, tai sen kehykset ovat samat kuin meidän työmme kehykset. Lopuksi Euroopan unionin humanitaarinen apu ei ole mitään, mikään yhden, yhden koon reaktio tämän päivän vastaus tämän, tämän päivän ongelmiin, vallankaan poliittisiin sellaisiin. Mutta humanitaarinen apu eh, on, on tarpeellinen, tarpeellinen edetä, koska sillä tavalla kykenemme todistamaan olemme maailmanlaajuinen luotettava yhteistyökumppani humanitaarisen avun saralla, että tuomme tähän tilanteeseen tarvittavaa lisäarvoa. Etiopian ja Jemenin uudet pääministerit eilen kertoivat eilen, että Eurooppa, Euroopan unioni on kaikkein luotettavin yhteistyökomppani. Ja, ja kyllä täytyy nyt suoraan sanoa, että olen, tunnen ylpeyttä tavasta, jolla me apua tarjoamme. Ja meille on, meidän on myönnetty olevan luotettavin kumppani ja meidän pitää pitää kiinni siitä. Ja meidän pitää jatkuvasti kasvattaa panostamme humanitaarisen avun tarjoamisen saralla. Näinpä sitten tämä koko komissio monivuotisen rahoituskehyksen sisäpuolella on sopinut, sopinut lisättävä, tämän avun lisäämiseen 30 prosenttia. 30 prosentin lisärahoituksen, siis avun kasvattamiseen 30 prosenttia lisää. Tämä on Euroopan unionin humanitaarisen avun kannalta olennaista. Me tarvitsemme käytännön ratkaisuja oikeille ihmisille. Nyt pitää ajatella vähän poikkeavasti uudella tavalla, erityisesti ottaa käyttöön uusia kekseleitä apukeinoja, niin kuin tämä käteinen raha ja käteisetusetelit ovat. Ja ennen kaikkea painottaa paikallisten yhteistyökumppanien roolia ja samoin myöskin sitä aina naapurimaiden roolia yleisen väestön suojelun salalla. Vielä yksi. meidän pitää saada me tarvitsemme tietysti yksityisen sektorin mukaan samaan veneeseen, vakuuttaa heille, että, että, me, että, että yksin olet tässä. Tämä on yhteisvastuu. Ja me, meidän pitää osoittaa vastuuntuntoa niitä kohtaan, jotka meidän apuamme eniten tarvitsevat. Tämä tietysti on riippuvainen meidän eurooppalaista identiteetistämme. Ja kuten monta kertaa olen todennut, perus humanitaarinen apu on osa eurooppalaista identiteettiä ja, ja se on osa meidän moraalista, mora, yksi meidän moraalinen velvoitteemme. Kiitos. Now it's true that I'm going to move to No nyt oikeasti siirryn espanjan kieleen, niin kuin aikaisemmin jo tässä sanoin. Haluaisin kiittää komission jäsentä tästä puheesta. Tietyssä määrin tämä on osa hänen viiden vuoden komissaarina toimimisen perintöä tässä ikään kuin luodaan katsausta siihen, mitä on saatu aikaan ja missä on vielä parantamisen varaa. Erityisesti tässä vahvistetaan tämä sitoumus, joka meillä on tulevaisuutta ajatellen muutamien kuukausien päästä. Tämän parlamentin koostumus on erilainen kuin tällä hetkellä, mutta meidän on kaikkien tehtävää työtä sen eteen, että sitouduttaisiin siihen, että tuetaan edelleen komission ehdotusta lisätä 11 miljardiin asti tuota humanitaariseen apuun omistettua osuutta, kun lisätään, lisätään yli 30 prosentilla kyseistä budjettia, niin kuin komissaari Stilia Nides juuri sanoi. On totta, että jotkut meistä eivät enää ole täällä paikalla. No, parlamentin jälkeenkin on elämää, mutta meidän on tehtävä työtä sen eteen, että olisi elämää myös humanitaarisen kriisin jälkeen tai sodan jälkeen tai luonnonkatastrofin jälkeen. Ja tämä on se merkittävä sitoumus, joka meidän on välitettävä seuraavalle parlamentille ja Kristus sitten seuraavalle Euroopan komissiolle. Hänellä on muita velvoitteita muutaman minuutin päästä, mutta jos joku haluaisi nyt esittää yhden kysymyksen tai esittää pienen puheenvuoron, niin se käy kyllä. Norbert. Ja, <clears throat> vielen dank. Kiitos paljon, komission jäsen. Und auch äh, vielen Dank. Ja kiitos Enrique myös, pysyvä esittelijämme. Mielestäni meillä on ollut äh, hyvä tilanne. Komission jäsen Stilanides pysyväistelijä Enrique ja valiokunnan puheenjohtaja Linda. Voin tässä vahvistaa, että kemiat ovat tässä täsmänneet. Tämä pätee koko valiokuntaan. Homma on toiminut ja komission jäsen voi ylpeänä sanoa, että monetaalisissa kysymyksissä – olemme toimineet erinomaisesti yhteen. Jos valikauden lopussa nyt voi esittää muutaman kysymyksen esimerkiksi, olemmeko kehittyneet eteenpäin? Kyllä. Humanitaarinen apu EU-tasolla, onko se nyt tullut tehokkaammaksi toimivaksi? Kyllä. Olemmeko saavuttaneet innovointia? Kyllä. Uusien tekni- teknologioiden kautta tässä tämä esimerkki osoitti, että pakkolaisten ihmisarvoisuuteen on satsattu ja olemmeko kantaneet vastuumme? No sanoisin, että tässäkin vastaus on mielestäni kyllä. Erityisesti pitää kiittää myös kansalaisjärjestöjä ja näitä avustusjärjestöjä samassa yhteydessä – Ne ovat tehneet aivan loistavat, jota ovat erinomainen kumppani, mutta mitä tästä nyt sitten, e-, miten tästä nyt sitten eteenpäin, mitä tästä jää käteen, jos katsotaan mahdollista tilannetta vaalien jälkeen, niin voi olla niin, että humanitaarisen alan aktiivistoimijat ovat vähän lukuisemmat ja ehkä sitten on vähemmän solidaarisuuttakin ja ajatellaan egoistisemmin, jossa monen välisyys on pienemmässä roolissa ja jossa myös yhteiset arvot Euroopassa ovat enemmän kyseenalaistettuna. Meidän tulee asestautua tätä vastaan ja no nyt rahoitusväline, rahoitusosuuksiakin tässä halutaan kasvattaa sen myötä. Olemme lähettäneet selvät viestin. Olen myös erittäin kiitollinen siitä, että että Enriikkeen työn kautta koulutus on nyt vahvemmin mukana humanitaarisessa avussa, koska humanitaarinen apu itsessään, no se on hyvä asia totta kai, on tarpeen, mutta ilman kestävyyttä, ilman turvallisuuden näkymiä tekisimme suuria virheitä. Omalta osaltani ja poliittiselta ryhmältäni haluan siis kiittää kaikkia toimijoita, ne ovat vaikeita, haastavia vuosia, mutta loppujen lopuksi mielestäni suhteellisen hyvin tässä pärjäsimme. Vaalin jälkeen mielelläni jatkaisin yhteistyötä. Toivon, että äsken mainitsemani toimijat ovat valin jälkeen myös valmiit kantamaan vastuunsa, eli että humanitaarista apua kehitetään entisestään. Tarvitaan hyvää humanitaarista apua, se olisi erityisesti silloin, jos iso voisi pysyä EU-ssa. Kiitos Norbert. Sinä, kun palaat tänne, niin sinä olet sitten se yhdistävä linkki tässä. Seuraavana Maria. Kiitos. Komission jäsen niides. Minäkin haluan vihreän ryhmän puolesta kiittää yhteistyöstä. Hienoa, että kuuntelitte meitä tarkalla korvalla. Maatalous on lähellä sydäntäni ja olitte aina valmiit myös tarkastamaan näitä kysymyksiä. Ja ne kuuli myös, että ponnistelette viemään humanitaarista voi eteenpäin, mutta myös katsomaan, miten valtio voi jatkoa, eli tuo siirtymä humanitaarisesta avusta kohti kehitysyhteistyötä. No, tämä on täällä valiokunnassa keskusteltu moneen kertaan. Ja toimintatapa, juuri nämä nämä käteissetellit, joita voidaan käyttää paikan päällä, josta talous paikan päällä hyötyy, no se on ensimmäinen askel kohti jälleenrakentamista ja paikallinen talous. Ne voidaan sitten ottaa tuohon prosessin mukaan. Ja tämmöistä loistava idea. Ehkäpä tässä voidaan katsoa, miten sitä voidaan kehittää entisestään. Ja no, sitten on tilanteita, joissa investoinnit paikallisiin kumppanuuksiin ovat tärkeä askel oikeaan suuntaan. Itse en valitettavasti ole mukana. Tulevalla kaudella toivottavasti löytyy sitten joku vihreistä uusista jäsenistä, joka sitten tulee tänne ja toimii humanitaarisen avun kysymyksissä. Yhdeksän vuotta siis mainitsitte. No, se on erittäin pitkä aika. Yhdeksän vuotta, jos lapset syntyvät tuona aikana, niin no silloin koulutus kärsii, menee hukkaan. Joten koulutus pitää ottaa tähän mukaan, koska niin pitkään on puhuttu näistä kysymyksistä, mikä on traagista. Mutta tästä nähdään, miten tärkeää ja kiireistä tämä on. Ja toivon, että uusi parlamentti ei ajaudu ideologisiin riitoihin ja sellaiseen suuntaan, että tämä menisi pieleen. Meidän pitää nyt ottaa tässä huomioon ihmisten ihmisarvo, ja useinhan puhutaan myös kristillisyydestä ja mitä, kristillisyydestä ja mitä se sitten tässä meille kertoo. Kiitos vielä kerran kaikille, jotka tekivät töitä näiden asioiden parissa. Interviniente, segundo invitado en este... Sitten seuraava kutsuvieras on Ramesh Rasanjinkan. Hän on tämän OK-toimiston, eli YK on humanitaarisen avun koordinointitoimiston edustaja, johtaa siellä koordinointitoimistoa. Ja tätä tehtävää ennen hän toimi YK Äh, humanitaarisen avun koordinaattorina Syyriassa ja hänellä on koko, kokemusta 25 vuoden matkalta humanitaarisen avun per, parissa ja hän on tehnyt töitä Afganistanissa, bosnia herzegovinissa Palestinassa ja Sudanissa. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja, parlamentin jäsenet, panelistit, naiset ja herrat alkuun sanoisin, että Eurooppa antaa eniten humanitaarista apua ympäri maailmaa ilman tuota panosta. Sadat tuhannet ihmishenget olisivat eh, kärsineet ehkä jopa menehtyneet. No kuolisuusaste olisi ainakin ollut korkeampi, joten arvostamme kovasti työtänne ja tukeanne työlle, meidän työlle. Pari sanaa globaalista humanitaarisen järjestelmästä lähes. No, kolme vuotta on kulunut humanitaarisesta kokouksesta Istanbulissa ja meillä YKssa tämä oli tärkeä tapahtuma, tämä kokous, se käynnisti loistavan toimintaohjelman ja globaalit lähestymistavat ovat muuttumassa. Tässä pyritään ennaltaehkäisemään näitä humanitaarisia kriisejä ja tässä pyritään myös antamaan perustat sille, että voidaan selviytyä näistä kriiseistä paremmin. Ja korkeimmilla tasoilla tätä yhteistyötä on nyt jatkettu. Ja YK on valmis muokkaamaan uusiksi jäsenvaltioiden apustrategioita kun taas valtiotasolla uudet työskentelytavat saavat lisää pontta. Sidosryhmät rahoittavat toimia nyt aikaisemmin, jotta voidaan vaimentaa näitä kriisien vaikutuksia. Poliittiset kehykset on hyväksytty, jotta voidaan saada osallistumistapojen mukaan suorat tuet paikallisille toimijoille. Paljon enemmän foku, ehdotuksessa on, että sieltä tuetaan tätä paikallista kapasiteettia, kansallista kapasiteettia, jota voidaan vastata näihin kriiseihin. Ja kansainvälistä toimista pyritään tekemään paljon avoimempaa, myös tehokkaampaa, toimivampaa ja va- vastuullisempaa. Tässä vain muutama askel, johon on ryhdytty edistystä ei ole kuitenkaan tasaisesti ja se on ollut epäjohdonmukaista ja rajoista suhteessa siihen, mitä voitaisiin saavuttaa nykyrakenteissa, mutta myös mitä tulee resursseihin, joita on käytössä, kun on näin paljon enemmän haavoittuvaisia ihmisiä ympäri maailmaa. Jos meidän pitää nyt mennä pidemmälle näistä lyhytaikaisista ratkaisuista. Meillä on loistava mahdollisuus tänään YK pääsihteerin uudistusprosessin myötä tuoda kaikki nämä prosessit yhteen ja tehdä työtä siihen suuntaan, jota komissio Stirnides sanoi, eli auttaa ihmisiä palauttamaan ihmisarvonsa mahdollisimman pian. Todellisuudessa kriisit pysyvät samoina, ne eivät ole muuttuneet. Tässä on nyt tämä yksi konflikti pääsee esille, mutta aikaisemmin oli näitä luonnonkatastrofeja, mutta nyt tämä syy on konflikti. Ne kestävät pidempään nämä kriisit, ne ovat paljon brutaalimpia kuin 20 vuotta sitten. Ja asettautuneiden ryhmien määrä on räjähtänyt. Nyt on paljon vaikeampaa neuvotella pääsystä paikan päälle. Ja tämä on vaikuttanut myös turvallisuustilanteeseen – Syyriassa satoja. Avustustyönkiitä on kuollut työnsä aikana. Ja nyt ennätysmäärin on joutunut pakenemaan myös konfliktin myötä. 70 miljoonaa ihmistä on joutunut poistumaan, pakenemaan kotoaan paremmin kuin aikaisemmin. Ja tämän tuloksena YK on vuosi määrä, vuosikerran tukimäärä on valtavasti kasvanut 64 miljardista dollarista 25 miljoonaa, 10 vuotta sitten on tullut nyt 24 miljardia. Lopulta 130 miljoonaa ihmistä tänä vuonna. We are planning to address our target. 90 miljoonaa ihmistä pyritään saavuttamaan ensi vuonna tämän avun myötä Tilanne ei ole kuitenkaan muuttunut merkittävästi. Ponnistelemme kovasti eri osa-alueilla, priorisoimme apuamme, suojelemme siviilejä, haluamme suojella näitä sisäisiä pakolaisia ja sitten autamme naisia ja tyttöjä eri politiikkojemme ja suuntaviivojemme kautta. Lisäksi priorisoimme sitoumustamme päästä yli tästä, näistä jakolinjoista, se kehys on välillä kaikessa työssämme. Lisäksi priorisoimme sitoumuksemme. Käytän tällaisia kohtaisia tukia ja voidaan tukea paikallisia toimijoita. Suurin osa tehokkaista innovatiivisista ratkaisuista tulee paikallisilta kumppaneilta ja pitää löytää tapa kehittää heidän valmiuksensa ja ottaa myös takaamaan pitemmän aikavälin siirtymän Paljon parempi sitoumus on nyt YK on toimijoiden välillä. Meillä on muassa tämä käteistukiohjelma. Mark Lowcock yhdessä pää, UNICEFin pääjohtajan kanssa, David Beaslin kanssa, maailman ruokaohjelmasta ja sitten myös pakolaiskomissaarin. No, he ovat sitoutuneet siihen, että yksi järjestelmä tarvitaan käteistä niille, jotka tässä tarvitsevat. Tämä auttaa tuomaan yhteen järjestelmämme, datajärjestelmämme, analyysimme, jotta voidaan panna täytäntöön nämä ohjelmat paremmin. Yhteistyö lisääntyy sen myötä. Meillä on paljon avoimempi toimintatapa. Lisäksi vahvistamme yhteyspisteitämme, koska mukana on paljon ei-valtiollisia aseistettuja joukkoja – Grand Bargainin myötä pyritään parantamaan tehokkuutta, avoimuutta, toimivuutta. Se käynnistyi kohta 16 tämä suuri diili sen jälkeen, yli 60 hallitusta, YK-virastoa ja, ja kansallisjärjestöä ja punainen risti sekä kansanpunaisen yhteisö ovat allekirjoittaneet, näin ollen tämä on ainut foorumi, joka laittaa joka on sitoutunut tähän muutokseen. 2016 jälkeen tämä katalysoinut monia parannuksia tavassa, joilla humanitaarista apua rahoitetaan, jäljitetään ja koordinoidaan. Korostan nyt muutama asia tässä. Suuri Grand Bargain on lisännyt rahaa, käteisen käyttöä avustuksen muotona, kuten Sinne sanoi. Monet tutkimukset että se voi olla halvempaa. Uusissa tapauksissa se on halvempaa ja tehokkaampaa ja voimiinnuttavampaa. 2000 2015 jälkeen käteisohjelmat ovat lisänneet 40 prosenttia, nyt se on 10 prosenttia kokonaishumanitaarisesta avusta, ja jotkut lahjoittajat käyttää tätä entistä enemmän jatkossa. Ja teknologioita käytetään tunnistamista varten, kuten biometriset tiedot voivat tarjota lohkoketjuteknologian myötä uusia mahdollisuuksia, jotta pakolaiset voivat perustarvikkeita hankkia, mutta voi myös, voi myös jäljittää paremmin avun tehokkuuden ja voimme olla vastu- paremmin vastuussa näistä. Sitten tässä on myös saavutettu se, että monivuotinen rahoitus paranee, koska monessa tapauksessa on kyse pitkittyneestä kriisistä, joka kestää yli vuoden. 15 prosentista 50 prosenttiin on tämä monivuotinen rahoitus kasvanut joillain toimijoilla niin, jotkut sitoutuvat antamaan enemmän tukea Grand Bargainin myötä. Haluamme myös voiminnuttaa paremmin kansallisia humanitaarisia toimijoita, jotta apu on kohdistettu mahdollisimman hyvin paikallisesti kansalaisjärjestöt ovat lisänneet osuutta merkittävästi, merkittävästi eri rahastoissa, mutta 204 miljoonaa dollaria on kohdennettu vuonna 2017 kansalaisjärjestöille. Grand Bargain sitoumusta myötä YK-virastot, kansalaiset ja muut haluavat parantaa analyysiä, jotta voidaan tehdä strategisempia päätöksiä rahoituskriiseihin. Ja olemme pyrkineet edistämään omia sitoumuksiamme ja integroineet ne 2018-2021 strategiaan. Sisäisesti olemme halunneet varmistaa, että Grand Bargainin sitoumukset on otettu mukaan työhömme, eikä vain yhteyspisteiden kautta. Tämän pitää hyödyntää toimijoita paremmin Esimerkiksi tarvitaan vaikutusten arviointia, pitää muutoksen hakuprosesseja parantaa ja ihmisten pitää osallistua paremmin, kun he ovat näissä kriisitilanteissa. He pitää osallistua paremmin päätöksentekoprosesseihimme. Me pitää parantaa käytänteitä näin ollen päästään kohti tarvittavaa muutosta humanitaarisen avun rahoitusjärjestelmässä. Kolme vuotta on nyt kulunut ja kaikki pitäisi pohtia paljonko toimielimemme ovat eh, menneet kohti näitä tavoitteita ja miten tästä tehdään kestävää ja mikä on Grand Bargain suuren diilin perintö. Onko se paras foorumi, jolla puututaan haasteisiin? Kyllä se on. Haasteet pysyvät aina samanlaisina. koska ei tule täydellistä järjestelmää. Olemme poikkeustilanteiden kanssa tekemisissä. Onko se kriiseistä ja luonnonkasvatusta, mutta Tämä on nyt paras formi, jolla kaikki toimijat kootaan yhteen. EUn suurin lahjoitteeseen pitäisi edistää tämän yksinkertaistamista. Edistystä saavut, on saavutettu, mutta vieläkin enemmän voidaan tehdä, jotta varmaan päätetään kaikki nämä säännökset ja saada täysi potentiaali irti. Riski ja pitää jakaa paremmin. Monet meistä siirtävät riskit kansalaiskumppaneillemme ja kansalaisjärjestöillemme – kun taas etulinjan toimijat sitten ottavat eniten riskejä. Meidän pitää lisätä luottamusta lahjoittajien ja muiden välillä ja keventää hallinnoista taakkaa, jotta tehokkuus lisääntyy. Tämä onnistuu vain, jos on laajaa yhteistyötä muun muassa Euroopan parlamentin kanssa. Vielä pari sanaa pääsihteeri Mark Lowcockin visiosta Miten hän näkee tämän järjestelmän paranemisen ensinnäkin? Hän haluaa näitä sotakonflikteja ratkaista eri tavoilla. Toiseksi tarvitaan ilmoituksia niin proaktiivisempaa rahoitusjärjestelmää ja kolmanneksi pitää parantaa koordinointia. Neljänneksi meidän pitää toimia ammattimaisesti työssämme. Eli meidän pitää varmistaa, että kansainvälisen oikeuden normit on pantu täytäntöön kaikilla konfliktialueilla viimeiset kuukaudet. On pyritty varmistamaan, että voimme puuttua paremmin näihin ei-valtioisiin asetettuihin toimijoihin. Ja lisäksi varmistamme, että meillä on parempi ammattilaisia kentällä käsittelemässä näitä aiheita – sitten miten vastaamme rahoituksellisesti? No, tällä hetkellä olemme reaktiivisia. Parempi järjestelmä on silloin, että rahoitusjärjestelmä on ennaltaehkäisevä, ennalta neuvoteltu. Ja sitten käynnistyy automaattisesti, kun katastrofi iskee tai jopa aikaisemmin, jos mahdollista. Tämä pätee muun muassa kuivuuksiin. No, pienet saaret ovat esimerkiksi ottaneet vakuutuksia luonnonkatastrofeja vastaan ja rahoitustuotteet ovat näillä että tähän myös tämä lähestymistapa pelastaa enemmän ihmishenkiä, lieventää näitä kaksistuvia vaikutuksia ja humanitaarisia kriisejä ehkä myös ja kärsimystä. Tämä tulee tehostamaan vastauksia. Monet YK-virastot nyt ovat ottaneet käyttöön nämä lähestymiset No, humanitaarinen apu ja kehitysapu, no teemme juuri niin kuin Sirindi sanoi, teemme sitä Maailmanpankin kanssa, EKOn kanssa, UNDPn kanssa varmistamme, että meillä on yhteinen tarvearviointi ja analyysi. Toivomme, että tästä tulee normi kaikkialla sen vuoksi. Kiitos toiminnot on suurempi rooli. Tässä tuli juuri takaisin Malista. nämä Nexus-toimet voivat tarkoittaa sitä, että voidaan ehkäistä kriisejä paremmin. Maalilaiset yhteisöt, erityisesti kuivilla alueilla, kohtavat samaa, mitä Darfurissa koettiin joitain vuosia sitten, ennen 2003 kriisiä. Tukemalla oikein ei voida estää kriisiä, mutta tähän tarvitaan myös vuoropuhelu ja rauhan toimia, jotta voidaan estää kriisien syntyminen maliin. Ja vielä loppuun sanoisin, että haluamme parantaa järjestelmämme rakenteita, jotta voidaan estää seksuaaliset hyväksikäytöt. Tässä on nyt ollut liikaa tällaisia uutisia. Se on joka päiväistä monelle ihmiselle. Henrietta Förin johdolla, joka on Unicefin pääjohtaja, parannamme valitusmekanismeja, jotta voimme toimia varhaisemmin, kun on, on näitä loukkauksia tapahtunut. Syyria-kriisikoordinaattorin kanssa olen puhunut näistä asioista ja monet nämä toimenpiteet toimivat kentällä hyvin syrjäiset kansalaisjärjestöt ovat hyvin tehokkaita, kun auttavat paikallisväestöä ja he innovoivat myös ohjelmointia paljon enemmän kuin muilla osa-alueilla, joten meillä on loistava tilaisuus toimia tätä kautta ja varmistaa, että valmiudet kehittyvät, jotta ohjelmamme ovat kestäviä. Ja lisäksi heidän johtava roolinsa on myös tärkeä. Tässä on monia esimerkkejä ja meidän pitäisi käyttää näitä kenttämalleja ja pitää niitä suunnitelmia sen sijaan, että olisi vain teoriaa päätoimipaikatasolla. Usein näitä ei voida panna täytäntöön kentällä sellaisena, joten haluamme käytännön esimerkkejä niistä suunnitelmia. Kiitos, että saimme tulla paikalle. Kiitos valtavasta tuestanne. Kiitos. Kiitos. Thank you, Uh... Kiitoksia tästä, herra Ramesh. Nyt menemme näihin kansalaisyhteiskunnan puheenvuoroihin. Ensimmäisenä Ilma Vaskes, hän edustaa täällä Lääkärit ilman rajoja. Hän on Euroopan unionin ja Naton edustaja tässä järjestössä. Kahdeksan minuuttia puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Okei. Okay. Thank you for inviting MSF to this discussion. Kiitoksia, kiitoksia kutsusta Lääkärit rajoja, eli MSF järjestölle. Tulee tähän keskusteluun. Nyt voin tuoda vähän ehkä huvitustakin tähän, koska emme ole yhtä mieltä kaikista asioista, mitkä tähän asti on esitetty täällä. Aivan aluksi haluaisin esitellä yleisessä, yleisellä tasolla ne kaksi haastetta – joita pidämme suurimpina uhkina tänä päivänä MSFssä. Ja sitten haluaisin vastata joihinkin kommentteihin, joita täällä on esitetty ja se pyrin selvittämään, miksi meidän näkemyksemme ovat erilaisia. Siksi emme myöskään olleet mukana tuolla maan, maailmanlaajuisessa humanitaarisessa huippukokouksessa, vaikka monia asioita niin siellä arvostammekin näistä haasteista siis. Lähtökohtanamme on se, että humanitaariset periaatteet ja kansainvälinen humanitaarinen laki edelleen eh, joutuvat pahoinpidellyiksi. On eh, hyvin laaja oikeudellinen tunnustus, mitä ne tarkoittavat. Ja voisinpa ehkä sanoa, että en, en, näin ymmärretään paremmin kuin koskaan, mutta kentällä näitä asioita ei, ei noudateta, yhä vähemmän niitä noudatetaan ja se johtuu siitä, että puuttuu poliittista tahtoa saada aikaan muutoksia ja se edellyttää tilitelkovelvollisuutta, joka taas edellyttää riippumattomia tutkimuksia ja Genevan, Genevan yhteen, yleissopimuksen välineiden käyttöä ja näin ei nyt ole tehty. Nyt haluaisin puhua teille kahdesta tärkeimmästä asiasta. Ensinnäkin humanitaarisen avun kriminalisointi. Ja puhun tästä selkkaustilanteissa, mutta myös silloin, kun pyritään tukemaan maahanmuuttajia ja pakolaisia näistä konfliktitilanteista viimeisen kolmen vuoden aikana on ollut yli 100 MSFn tukemaa terveyskeskusten pommitusta. En nyt puhu niistä sen enempää muuta kuin näistä argumenteista, millä oikeutettiin nämä iskut. Suurimmassa osassa tapauksista ne liittyvät terrorismin vastaiseen mm, toimintaan tai siihen, sitä koskevaan narratiiviin. Afganistanissa Yhdysvaltojen voimat pommittivat MSFn sairaalaa Kyseessä oli erikoisjoukot, erikoisjoukkueen erikoismissio ja tämä liittyy terrorismin vastaiseen taisteluun. Näihin joukkoihin sevelletään erityissäännöstöä, joka rajoittaa kansallisen humanitaarisen lain noudattamista. Se, mitä Afganistanissa tapahtui, johtui, ensinnäkin siellä oli surkea tilanne Kundusin kaupungissa, siellä oli suuri määrä siviilejä, joita, ja tätä aluetta pidettiin vihamielisenä al- aloineena. Siellä ei mitenkään arvioitu iskun suhteellisuutta eikä mitään varoituksia annettu Jemenissä taas Saudien johtama koalitio iski viiteen MSFn keskukseen. Kaikissa tapauksissa tehtyissä tutkimuksissa oikeutettiin nämä iskut eri syistä. Annan yhden esimerkin, joka koski sitä, että pommitettiin autoa, joka oli tulossa Absin sairaalaan ja mukana oli haavoittuneita 19 tapausta viisi lasta ja yksi MSFn henkilökuntaan kuuluva henkilö. Oikeutus kuului niin, että kyseessä oli korkea-arvoinen kohde tuossa auton kyydissä. Mitenkään ei analysoitu iskun suhteellisuutta tai muita kansainvälisen humanitaariseen lakiin kuuluvia näkökohtia keskus tuhoutui osittain ja sitä pidettiin vain sivuvahinkona. Syyriasta ei tarvitse edes puhua, suurin osa teistä tietää, tietääkin jo, että siellä on kokonaan tuhottu nämä lääke, lääketieteelliset keskukset ja kaikki on tehty terrorismin nimissä, vastaisen taistelun nimissä Nigeriassa. Sieltäkin oli se esimerkki 2017 Nigerian armeija pommitti Indranissa on leiri, Indeipen leiri, jossa 19, 90 ihmistä kuoli. Meillä ei ole täsmällisiä tietoja tästä. Se perusteltiin niin, että oli kyseessä Boko Haramin isku, uhka. Tämä kaikki merkitsee sitä, että se mitä tänä päivänä tapahtuu, koskee sitä, että konfliktitilanteissa koko väestö, joka, sijaitse, joka on läsnä al, näillä alueilla, joita mm, pidetään terrorismiryhmien hallinnossa hallinnassa oleviin, niin heillä ei ole mitään pääsyä lääkintäpalveluihin. Kundusissa tilanne on edelleen hyvin vaikea. Afganistanissa ja Jemenissäkin esimerkiksi tuo kyseinen Hapsin sairaala aloitti uudelleen toimintansa, mutta toiminnan määrä on merkittävästi pienentynyt. Voisin antaa valitettavasti paljon muitakin esimerkkejä. On myös huolestuttava suuntaus, kun ajatellaan, että MSFn järjestön antamaa lääkintähuoltoa pidetään tukena terrorismille ja kansallinen henkilökunta – joka toimii kanssamme, siihen suhtautuu yhä suurempia paineita. Tämä siis liittyy tuohon toiseen linkkimekaniikkaan, josta puhuttiin aikaisemmin. Uskomme, että on tehtävä paljon enemmän, niin että voitaisiin säilyttää eh, humanitaarinen eh, apu. Ei, Humanitaarisen avun erikois, erityispiirre on vahva argumentti, jolla voidaan välttää se, että sekoitetaan toisiinsa nämä eh, humanitaariset avut ja, ja, ja, ja terrorismin uhka. Ehkä voin myöhemmin vielä paremmin tämän asian sel- selittää. Sitten humanitaarisen avun kriminalisointi maahanmuuttajien pakolaisten yhteydessä. Kaksi esimerkkiä tässä. Yksi on, yksi koskee naurua. Nauru on hyvin pieni Mikronesian saari. Australia on ulkoistanut turvapaikkarekisteröinnit sinne. Olimme siellä 11 kuukautta läsnä ja annamme mielenterveyshoitoa. Lokakuussa meitä pyydettiin lopettamaan palvelumme. Saimme 24 tuntia aikaa poistua Ja meidän oli siis lähdettävä. Meillä oli 124 ihmistä, potilasta, joilla oli, joilla oli itsemurha-ajatuksia ja monet yrittivätkin sitä. Pyrimme antamaan jonkinlaista terveydenhuoltoa vielä etänä, mutta viime viikonloppuna saimme kuulla, että myös tällainen toiminta on kielletty, joten emme voi mitään tukea enää antaa. Saimme kirjeen, joka on vielä hallinnollisessa vaiheessa, ei vielä rikosoikeudessa menettelyssä, ja siinä on, on meidän toimintaamme kritiso, kritisoitu naurulla. Sitten etsintä- ja pelastustoimet Keski-Välimerellä, kuten tiedätte kansalaisjärjestöjen etsintä ja pelastustoiminnat, jotka ovat ainoastaan pelkästään humanitaarista toimintaa, on nyt tehty tyhjäksi ja on kohdistettu rikosoikeudellisia menettelyjä useita järjestöjä kohtaan. Yksi niistä on MSF ja MSFn henkilökunta. Viimeisin tutkimus koskee sitä, että meitä syytetään laittomasta jätteiden kuljettamisesta. Oikeuspuitteet koskevat samaa, jota käytetään eh, yleisesti ottaen eh, esimerkiksi mafian laittomaan eh, kauppaan. Meille tässä on selkeästi puututtu humanitaarisen avun antamiseen ja hengenpelastuksen estämisen. Me olemme keskustelleet näistä asioista ja pelastustoimista. Tämä on, tätä ei ole pidetty niinkään humanitaarisena, vaan hyvin poliittisena toimena. Tämä on meille ongelma. Tässä ei ole tunnustettu humanitaarisen toiminnan riippumattomuutta ja hengenpelastuksen. pelastuksen toiminnan riippumattomuutta. Alussa totesin, että MSF, joka osallistui kyllä prosessiin, joka johti tuohon maailmanlaajuiseen humanitaariseen huippukokoukseen, mutta emme sitten osallistuneet siihen kahdesta syystä. Ensinnäkin siksi, että tämä huippukokouksen formaatti ja sisältö minimoi valtioiden vastuuta järjestelmiä, joilla voitaisiin vaatia jäsenvaltiota vastuuta. Ja myös siksi, että ajattelimme, että se miten humanitaarinen apu nähdään. Sitten jotenkin puuttui fokusta. Minusta meistä siihen liittyy tiettyä erityislaatuisuutta, jota on kunnioitettava. Mutta nyt on menossa dynamiikka, jonka mukaan näin ei kävisi. Annan tästä pari esimerkkiä. Ahaa, minulla taitaa olla vähän aikaa enää jäljellä. Ebola tapaus Kongossa. Tämä oli yksi malli on tämmöistä, tässä on oikein malli esimerkki paikalliselle tasolle viedystä avusta ja globaalista koordinaatiosta humanitaaristen toimijoiden välillä – tilanne on nyt se, että tämä toiminta ei kuitenkaan suju ja yksi syy, miksi näin on, on se, että, että nämä alueet tullaan Pohjois-Kivussa, Kongossa ovat konkreettisia alueita ja täällä on väestöä, jotka pelkäävät tätä koko Ebola ja siksi eivät luota toimintaan ja varsinkaan siksi, että sitä johtaa keskushallinto Ja vastauksena tähän tilanteeseen on tuotu poliisi paikalle. Ja uskomme, että tämä luo vielä lisää epäluottamusta, eikä tätä epidemiaa pystytä kontrolloimaan, me pysty voittamaan väestöluottamusta puolellemme. Sitten tehokkuudesta pari asiaa. Olen, olen pahoillani, kun joudun sanomaan, että monissa tapauksissa humanitaarinen apu ei voi olla kustannustehokasta, jos tätä termiä halutaan käyttää. Yksi esimerkki täältä kuulta lähetimme Keski-Afrikan tasavaltaan charterlennon ja sinne eh, toimitettiin tavaraa 300 000 euron arvosta. 100 000 euroa maksoi pelkkä lentokone. Eihän tämä ole Kasta, mutta kun ajatellaan näitä hätätilanteen tarpeita, niin meidän on tehtävä tällainen tällainen päätös. Jos tämä asia kuitenkin laitetaan tuonne lahjoittajien raporttiin, niin sitten saamme kuulla, että olette aivan hulluja, että eihän tämä ole ollenkaan kustannustehokasta. Miksi maksatte tällaisia summia pelkästä kuljettamisesta? Ei, ei se aina onnistu. Eihän se tarkoita, että emme yritä olla kustannustehokkaita, mutta meidän on otettava huomioon humanitaarisen toiminnan erityislaatu. Toimimme usein hyvin vaikeissa tilanteissa, vaikeissa konteksteissa – ja se on niin kallista, koska yritykset eivät halua lähettää sinne tavaraa. Toiminta on liian riskialtista, joka nostaa kustannuksia. Sitten tästä käteisestä ymmärrän, kuinka tärkeää se on. On hyvin tärkeää, että kun tällaiseen toimiin lähdetään, voidaan valvoa sitä, että väestöllä on mahdollisuus käyttää niitä palveluja, joita heidän on tarkoitus tällä käteisellä käyttää riittää. Olemme nähneet esimerkkejä, jos esimerkiksi pakolaisväestöä syrjitään, kun he pyrkivät hakemaan julkista terveydenhoitoa, vaikka heillä on käteistäkin, heitä silti syrjitään. Toki tämän tyyppinen toiminta on tärkeää ja se voi olla ihan, ihan hyödyllistä, mutta kyllä sitä on myös tapauskohtaisesti tar- tarkisteltava. Taidanpa päättää tähän. Gracias. Kiitoksia. Seuraavan annan puheenvuoron puheenvuoron henkilöille, jotka edustavat samaa perhettä, mutta eri haaroja siitä. Meillä on täällä mm, punaisen ristin kansainvälinen komitea ja punaisen ristin ja punaisen puolikuun kansainvälinen federaatio. On aivan turhaa puhua siitä, kuinka, kuinka paljon humanitaarisessa toiminnassa olemme velkaa historiallisesti punaiselle ristille ja myös nykyaikoina, hetkinä, jolloin juhlimme Geneven yleissopimuksen 70. juhlavuotta. Walter Fuleman puhuu ensimmäisenä. Hän on EU, Naton ja Belgian delegaation johtaja kansainvälisessä punaisen ristin komiteassa. Hän on ollut tässä toimessa vuodesta 2015 alkaen ja sitä ennen hän on ollut työssä eri, pään, eri maissa, kuten Nicaraguassa, Perussa, Etelä-Afrikassa, Kroatiassa ja myös ähm, äh, punaisen ristin ähm, äh, edustustossa YKssa ja New Yorkissa. Uh, ladies and gentlemen, uh, dear colleagues. Kiitos paljon Enrique. Hyvät näistä herrat äh, kollegat, arvoisat parlamentaarikot. Deve-valiokunnan kollegat on täällä komissiostakin tuttuja kasvoja. Kiitoksia, että olette ottaneet meidät mukaan tähän, meidän, tähän päivän viimeiseen kuulemistilaisuuteen. Tässä punaisen kansallisen komitean nimessä jo heti tässä alkuun halusin kiittää tästä, vaikka vielä lopussa ollakaan <clears throat> Euroopan unionia on viimeksi tämän tuoreman äh, lainsäädäntökauden aikana äh, tarjonnut äh, aivan ansiokasta tukea ja toivon sen jatkuvan ensi kaudellakin. Haluan tässä nyt kohdentaa ajatukseni kolmeen pääkohtaan tulevaisuutta silmällä pitäen. Olemme parlamentaarin, parlamentin jäsenelle jakaneet tämän meidän komiteamme oman strategian 2019-2022 äh, strategisen strategiasuunnitelman varmaan äh, auttaa tästä keskustelussa äh, hahmottamaan paitsi meidän myös noin yleisesti humanitaarisen avun tavoitteita. Me pyrimme saattamaan yhteen eri punaisten ristien toimet lähivuosien aikana. Se on tässä on ajan. Me puhumme selkkauksista, konflikteista. Si, si, si, sehän on meidän työmme keskiössä. Jos otetaan 20 suurinta, pahinta kriisiä, niiden osuus on 80 prosenttia 18 prosenttia. 20 suurinta konfliktia ja ajatellaan heidän tarpeitaan ja, ja, ja ja nämä selkkauksethan eh, eh, jatkuvat eh, tulevinakin vuosina ja kiirettä pitää. Tämä maailmanlaajuinen epävakaus kotiseudultaan pois joutuneiden ihmisten suuri määrä. Kuten monet puheenjohtajat ovat todenneet, tässä on kysymys myöskin tällaista pitkän aikavälin yhteiskuntien ja yhteiskuntajärjestelmien sortumisesta ja murennemisesta. Tässä tällä on paitsi taloudellisia, myöskin poliittisia perspektiivejä. Pahinta on, että tarpeen ja, ja sen tyydyttämisen välinen kuilu on kasvamassa. Ja kun valmistauduin tähän tilaisuuteen, luin jostakin, että yleisesti ottaen yleisesti ottaen kolme, koko humanitaarisen avun budjetti on 30 eh, miljardia. Eh, tämä, eh, tämän mittasuhteet ovat, ovat aika puhuttelevat, jotka olekin. Tämä vuosi on Genevin yleissopimuksen 70. vuosipäivä. Tämä on tietysti sen lainsäädännön peruskivi, jos mikään olen yhtä mieltä siitä, että humanitaarista apua äh, ylen katsotaan monella äh, osin maa, maailmaa, kuten Inma Vaskes juuri äsken kuvaili. Mutta tämä on tällaisen selkkaus väki, väkivallan yksi oire, osa sitä oireyhtiömää. Tämä humanitaarisen avun myönteiseen puoliin kuuluu tietysti pienemmän sopimuksen perusteella se, että toki miljardia, miljoonia ihmisiä, ihmisenkiä on, on säästetty ja säästynyt. Ja parlamenttihan tässä voi sitoutua uudestaan ää, tätä ää, käyttää ää, lain saatamat mahdollisuudet suojella sivilejä ja pelastaa ihmishenkiä katastrofin hetkellä kautta, kautta maailman. Ensinnäkin meillä on lyhyen aikavälin humanitaariset ongelmat, jotka liittyvät selkkauksiin ja väkivaltaan, joita vain pitkän aikavälin trendit entisestään vain pahentavat, kuten äsken todettiin, ilmastonmuutos, väestönkasvu, kaupungistuminen, sitä ei kannata väheksyä, ja epätasainen taloudellinen kehitys. Tärkeintä tässä on, että yksi yksikään, yksi ainoa sektori ei missään tapauksessa kykene reagoimaan ja vastaamaan eh, näihin humanitaarisiin haasteisiin. Sen vuoksi, jos halutaan todellakin edistys saavuttaa, on tarpeen eh, eh, saada humanitaarisilta toimijoilta tomerampaa otetta EU-ta, e kansainvälisiltä organisaatioita ja kansallisyhteiskunta laajemminkin tomerampia otteita meidän pitää muistaa säilyttää tämä humanitaarinen tila, jonka, jonka Suomia mahdollisuuksia tulee käyttää laajalti hyväksi. Tässä on tarkoitus myöskin nimenomaan suojata selkkausten uhreiksi joutuvia siviilejä. Meidän työssämme kaksi tärkeintä, vaan äh, tämä apu ja sitten tänä illa, tämän iltapäivän mittaan on puhuttu tästä kestävyydestä Ja sitten kolmas haaste on tällainen digitaalinen transformaatio. Siis tämä lakiin perustuva ensimmäinen pilari, josta mainitsin, me, me, meidän pitää kytkeä lait ja, ja periaatteet tiivisti toisin. Humanitaarinen lainsäädäntö äh, edellyttää, äh, että tarjotaan tätä humanitaarista apua, humanitaarista toimintaa. Siinä mielessä EU on laatunut itse, itselleen työkalun, jossa, jossa, jossa on kyse ohjeen ohje nuorista, jolla sitten täytetään kansainvälisen lain määräykset tällä, tällä saralla. Eli teillä on paragraafit, jonka mukaan EU voi toimia pyrittäessä humanitaarista lakia noudattamaan ja sen noudattamista parantamaan. Ne ovat meille eh, tietenkin olennainen ohjenuora. Tänä päivänä on huomattu, että että eräät maat tukevat eh, pikemminkin muita toimijoita, eh, valtiollisesti tai ei, tässä näissä selkauksissa. Tällä kunnioituksella ja toisella kunnioituksen puutteella toisia kohtaan on oma signifikanssinsa. Haluaisin muistuttaa 2017 EUn terrorismin vastaisen taistelun direktiivi, ja siinä on tämmöinen humanitaarinen lause, joka erittäin tärkeänä osatekijänä, jos tarkoituksena on nimenomaan pyrkiä välttämään humanitaaristen toimien kriminalisointia. Tässä nostaisin esille yhden merkittävän huolenaiheen, johon olen kiinnittänyt huomiota, e, eli jotka kytkeytyvät tällaisiin rajoittaviin toimiin, jotka liittyvät sekä vastaisiin toimiin tai, sakot, tai sanktioihin, pakotteisiin, joissa, joiden yhteydessä seuraukset voivat olla seuraukset voivat vaikuttaa siihen, millä tavalla humanitaarisen avun toimijat voivat törmätä vaikeuksiin, eivät kenties ollenkaan toimia, tai toimia hyvin rajoitetuissa oloissa. Eli nämä kielteiset vaikeutukset ovat merkittävät. Siinä mielessä uskomme, että voi olla mahdollista löytää tasapaino, tasapaino valtioiden tietysti kistämättömän oikeuden välillä taistella terrorismia vastaan, ja, tai siis tämän taistelun välillä, plus sitten toisaalta ottaa huomioon samaan aikaan periaatteellisen puolueettavan humanitaarisen mm, toiminnan välillä. Siis terrorismin vastaisen taistelun ja humanitaarisen toiminnan välillä on tasapaino löydettävä. EUllahan on oma eurooppalainen konsensus varmaankin humanitaarista avusta. Hyvä aina muistuttaa siitä, miten tärkeä tämä on eurooppalaiseen yhteisymmärrykseen eh, kuuluu eh, sitoumus humanitaarisiin periaatteisiin ja siinä määrätään myös, että tällaista humanitaarista avusta ei saa itsessään muodostua mikään kriisinhallintatyökalu. Se on hyvä muistaa, kun puhutaan tästä nexus keskustelusta iltapäivällä, eli tästä yhteistoiminnasta ja yhteys, eri toimijoiden yhteyksistä. Kestävä sana kestävyys on erittäin keskeinen tässä. Se on meidän strategiamme kulmakiviä koska äh, mehän tietysti ensisijassa äh, käsittelemme konfliktien ja kriisien hätät, hätätiloista, mutta samalla tietenkin joudumme sitten ottamaan huomioon äh, nämä pitkäkestoisemmat kriisit ja haastat, jotka, haasteet, jotka vaikuttavat asianomaisten ihmisten arkeen. EU-valtioiden ja EU ylikansallisella organisaationa – noudattaa tällaista perinteellistä operatiivista mallia, mutta myöskin perinteistä rahoitusmallia. Ja nämä mallit eivät välttämättä oikein sovi tähän kestävyysvaatimukseen, koska tässä on eri kysymys lähinnä hätäavusta, vuositasolla tapahtuvasta hätää, annettavasta väsi hätäavusta. Avusta. No, tässä olisi muistettava, että sekä toimijoiden että lahjoittajien tulisi löytää sellaisia rahoitusmalleja, jotka jotka voivat hyödyntää tätä lyhyen aikavälin nopean avun tarvetta samalla, kun otetaan huomioon tällaisia pitkäkestoisempia vaikutuksia, koulutus, kuten esimerkiksi tässä jo alkuisi kuultiin, humanitaarisuus tämä tässä ohjelmointivaiheessa ohja- osana ohjelmointia meidän pitää muistaa aina, että että omat ohjelmamme sitten mukautetaan näihin äh, kestävyystarpeisiin. Sen vuoksi eurooppalainen humanitaarisen avun konsensus ottaa tämän, tämän hyvin huomioon. Näin sitten rohkaisemme, että EU ja jäsenmaat ottavat huomioon ja painottavat tätä pitkän aikavälin kestävyystarpeita Ekon kollegoille voin kertoa, tai tuota, me voimme tässä todeta, että meillä on tällainen moni, moni, monivuotinen hanke, kaksi, kaksivuotinen hanke lähi maissa. Ja osoittaaksemme, miten toimijoina ja rahoittajina voimme tässä ö, yhdessä kantaa kortamme kekoon digitalisaatiosta sitten vielä tämä, tämä mainitsin kolmantena kulmakivenä Käteinen on paras esimerkki tästä innovaatiosta. Digitalisaatiohan kuitenkin muuttaa tavat, tapaan tavan toimia sekä järjestötasolla että käytännön kenttätyössä. Tällaiset käteisrahoitteiset avuohjelmat ovat olleet tällainen käyntikortti digitalisaatiolle näissä avustuskohteissa. Kuitenkin on löydettävä tasapaino riskien ja mahdollisuuksien välillä. Kansainvälinen punainen risti on, on julkaissut oman käyttönsä käsikirjan tietosuojasta ja nimenomaan tämän digitalisaation yhtenä työkaluna. EUllahan e-, e-, on oma tietosuojalainsäädäntönsä, kuten tiedämme humanitaarisille organisaatioille on tällainen punaisen, punaisten, punaisen ristin tietosuojakäsikirja niin ikään, niin ikään tarjolla. Tästä, tästä, tästä tämän vertaan sitten on tämä tämän, ilmastodiplomatian ja sitten tämän kriisien vastustuskyvyn Äh, indikaattorit tähän lopuksi. Director de la oficina. Kiitoksia tästä Walter. Seuraavana annan puheenvuoron Denia Volle, joka on äh, punaisen ristin äh, EUn viraston johtaja ja kansainvälisen punaisen ristin ja punaisen puolikkuun kansainvälisen federaation edustaja ja äh, tehnyt eri, eri töitä YKssa, mukaan lukien Brysselissä, Tansanissa ja Uzbekistanissa. Kiitos herra Guerrero. Crescent National Society's view. Mielelläni puhun punaisesta rististä ja humanitaarista avusta keskityisin kahteen aspektiin, jotka on mainittu täällä aikaisemmin toimista. Ensinnäkin lokalisointiagenda ja toiseksi humanitaarisen avun ja kehitysavun jatkumo, jotka ovat tärkeitä sille, miten punainen risti ja sen järjestöt tekevät joka päivä töitä ympäri maailmaa alkuun. Esimerkki Bangladeshista, Bangladeshin punaista puolikuuta on nyt johdettu monta vuotta, niitä tarjoaa näitä lääkkeitä haavoittuvaiselle yhteisölle ja sitten on mukana vapaaehtoiset, jotka pyrkivät parantamaan valmiutta sykloneihin ja, ja tulviin Bangladesh maana on sellainen, että siellä on paljon luonnonkatastrofeja ja siellä nyt puolentoista vuoden ajan ollut paljon siirtymään joutuneita myömarilaisia. Useat EU-kansalaisjärjestöt äh, ja te, jotka olette Bangladeshissa, Koksin Basarissa olette nähneet, että Saksan tai Suomen punainen risti ovat toimineet siellä eu tuen myötä. Ja ne johtavat siellä sairaaloita muun muassa ne ovat voineet lisätä toimintaansa ja toiminta on nyt laajentunut toimiin, kuten lyhyen aikavälin käteisohjelmat ja sitten tällainen lääkeapu, jolla on otettu ne satoja tuhansia siirtymään joutuneita henkilöitä, jotka leirilevät siellä raja-alueella. No, hätätiloihin vastaaminen muun muassa on humanitaarisen ja kehitysavun jatkumoon keskiössä ja, ja myös punaisen puolikuun ja ristin toiminnan työssä. Bangladeshin punaisen puolikuun esimerkki myös huomioi lokalisoinnille Agdan päätavoitteet ja tarjoaa sen vastauksen, joka on niin paikallinen kuin mahdollista – mutta se täydentävät kansainväliset vastaukset ja, ja panokset niin paljon kuin mahdollista. Paikalliset toimijat, ja meillä tapauksessa puhutaan punaisesta riisistä ja punaisesta puolikuusta, ovat paikalla ennen kuin kriisi puhkeaa. Näin olisi voivat valmistautua kriisin aikana, tarjoavat humanitaarista apua ja pitkään, sen jälkeen kun kansainväliset toimijat poistuvat, antavat sitten tukea yhteisölle kriisin jälkeen. Olen samaa mieltä kanssanne, että tämä äh, luo harmaan alueen siihen, että mikä on puhdasta humanitaarista apua hätätilanteessa ja mikä on sitten pitkän aikavälin kehitystyötä. Joulukuussa 2018 kansallinen punainen risti ja sen kansalliset järjestöt ja muut lanseroivat tällaisen asiakirjan, jossa on annettu suosituksia eu jäsenvaltioille humanitaarisen ja kehitysavun jatkumosta. Ja pettymykseni en tule lukemaan sitä täysimääräisesti, mutta muutaman asian sieltä nostaisin esille, jotka ovat meistä tärkeitä. Punainen risti korosti tarvetta vahvistaa yhteyttä humanitaarisen avun ja kehitysyhteistyön välillä. Tämä on tuo jatkumo Nexus ja tunnusti myös, että tietojen jakaminen rauhantoimijoiden kanssa äh, vaikeissa tilanteissa on tärkeää rauhan rakentamiselle. Eli tämä kolmikäinen Nexus kuitenkaan vartamatta humanitaarisia periaatteita ja, ja sitten turvallista pääsyä näille väestöille. Tässä vedotetaan myös EU-hun, mutta tämä pätee myös muihin kumppaneihin lahjoittajiin, mutta nythän olemme jopa parlamentissa, joilla pyritään tarjoamaan tilaa ja joustoa omiin politiikkoihin ja, joustovälineisiin muille kuin valtaisille toimijoille ja kansallisjärjestöille, jotta voivat täyttää oman tehtävänsä, kun vastataan humanitaarisen avun tarpeisiin. Ja Tämä yhteys pitää luoda humanitaarisen avun ja kehitysavun välillä. Tänä vuonna, kuten komissaari mainitsi, EU tulee kerran tulokset kuudesta valtiosta tämän pilottihankkeen puitteissa ja alkaa luonnostella sitä politiikkaa sen taustalle. Tämä on erittäin tärkeää, että muut kuin valtiolliset toimijat ja kansalaisjärjestöt miten kansallisyhteiskunnan toimijat voivat tukea tätä prosessia suositusten myötä. Ja tämä asiakirja on vaatimaton yritys tehdä niin, mutta pitää osallistua myös paikallisiin seminaareihin ja työpajoihin tietääksemme. Tällaisia ei nyt ole kovinkaan paljon, eli kuulleet näistä kuudesta pilottimaasta, että punainen risti tai punainen puoli olisi pyydetty mukaan näihin konsultointeihin – kuten on mainittu. Nyt on kulunut kolme vuotta Istanbulista. Jatkumon vahvistaminen on monen sidosryhmän mielestä tärkeä prioriteetti. Tärkeää on myös keskustella sitä, musta tarjota enemmän tukia ja rahoitusvälineitä paikallisille toimijoille ja kansallisille toimijoille. Keskustelut ovat keskittyneet sitoumukseen. sarkin 25 prosenttia rahoituksesta paikallisille ja kansallisille toimijoille. Kun valmistelin puheenvuoron, niin pyysin, että kollegani vastasi, että no, koska Sveitsin hallitus ja punainen risti ovat nämä kaksi osapuolta tässä. Me emme tiedä tarkkaan, että miten tämä tulee ratkeamaan. 1,2 karposti välillä olemme itse, joten kaukana ollaan vielä tavoitteista. Tässä mikä mielenkiintoista on, että tuossa äs- viimeaikaisessa matkassa Bangladeshin ja Irakkiin, jossa oli monia virastoja mukana, useimmat paikalliset toimijat ilmaisivat, että he pitäisi tervetulleena kumppanuutta, joka menee pidemmälle kuin vain rahoitusasiat huomioiden. Tässä puhutaan kumppanuuskulttuurista, joka perustuu keskinäiselle luottamukselle, selviin sopimuksiin siitä, mitä voidaan tehdä, mitä ei voida tehdä ja mistä syistä. Arvon kollegat, paikalliset toimijat tarjoavat palveluita joka päivä omille yhteisöilleen perustuen ja omiin tarpeisiinsa – ne ovat näitä etulinjan toimijoita, kun katastrofi, konflikti tai kriisi puhkeaa, mutta he ovat myös kehittämässä valmiuksia, toimimassa paikallisesti yhdessä kanssa. He panevat tämän humanitaarisen ja kehyksen neksuksen joka päivä. Kiitos. Suuret kiitokset kaikille puheenvuoron pitäneille. Meillä ei ole kovinkaan paljon aikaa, mutta on tässä viitisen minuuttia vielä, jos joku haluaa käyttää puheenvuoron. Linda, Jean-Louis ehkä, haluatko jotain sanoa? Ensin Linda ja sitten saat puheenvuoron. Ole hyvä Linda. Thank. Kiitos, kiitos. Kiitos Enrique ja kiitos kaikille äh, alustajille. Täällä ei tällä haava ole kovin monta meppiä salissa enää jäljellä. Tässä e, vaalithan ihmisiä tässä nyt e, meidän puolelta enemmän kiinnostavat kuin nämä humanitaariset asiat. Tästä on kuitenkin meillä puhuttu jo e, monta vuotta sitten. Metsän San Frontier edustajan kommentti oli hyvin yksi nostattava. Oli, teille on ongelmia. Sen, oli, sen huomasin. Millä, millä tahan tavalla sitten voisimme tätä kriminalisointiasiaa mm, lähestyä? kuinka Kunduusen tapauksista, tapauksista hän ei ole edes selvitetty missään vaiheessa kunnolla. Ja monia muitakin keskeneräisiä episodeen ollut. Tämä, ovathan nämä tietenkin hyvin kiistanalaisia, mutta joka tapauksessa aina humanitaaristen työn, humanitaarisen työn tekijöitä pitäisi nopeasti sitten tiedottaa, jos jotakin muutosta on, on tapahtumassa olosuhteissa, eikä sitten tavallaan sitten päästää heitä suden suun. Monissa selkkaisutilanteissa sitten on sellainen huhu, että sairaalassa piileksi jotain sissejä tai muuta, niin, niin sehän on hengenvaarallinen tilanne. Toisekseen nämä jatkuvat pitkäkestoiset konfliktit meillä oli mut, jokin, jokin aika sitten tapaaminen kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa. Me kuultiin, että aina pitää sitten humanitaarinen työ pitää irti politiikasta koska onhan näitä unohdettuja kriisejä pitkin maailmaa, eli niihin ne me emme poliitikkona voi sitten taas näitä humanitaarisia kriisejä ratkaista. En tiedä sitten, ollaanko tässä oikealla tiellä ollenkaan, vaan pitäisikö sitten kuitenkin nämä poliittiset ratkaisut pyrkiä nostamaan korkeammalle näitä agendalla ja ajatellaan vaikkapa naisten ja lasten kohtaloita, jotka sitten rajan, rajojen yli tulevat tästä, tästä puuttuu tällainen johdonmukaisuus, hypätään vaan kiristä kriisiin. Ja, ja, ja sitten jotain pikkupennosia sitten käytetään näiden juurisyiden puimiseen. Eli siis tämä, millä tavalla myöskin humanitaarisen avun poliittisoimisen ehkäiseminen voisi kenties joskus johtaa parempiin tuloksiin. Kuulimme myöskin näistä lainsäädännön seurauksista ja siitä, että miten lainsäädännöllä voidaan ohjata sitten tämän humanitaarisen töihin. Siellä avun edustajilla on valtavat käteiskassat mukanaan, kun ne menevät, ja on monta kertaa törmätty siihen, että, että siellä on pankeilla vaikeuksia tätä liikennettä hoitaa. Ja tämä olisi tietysti ovat äh, hyvin alttina erilaisille rosvojoukkoille, jotka tietävät, että, että tässä on, on hyvä saalis että, mm, kyllä minä tuossa kokouksessa, josta johon mainitin, että, että meillä on, on jää lähetystä ja hanka, hanka, vaikeisti, vaikeis, vaikeissa kohdemaissa, eli kyllähän heidänkin rahaliikenteensä toimii, että voitaisiinko heitä käyttää sitä avuksi että, ja avustaa se, siellä paikan päällä niin, ettei sitten näiden kansalaisyhteisöjen, kansalaisjärjestöjen edustajat joutuisi rahasäkkien kanssa siellä valtamaan. Sitten tämä lahjoittajien kritiikki ja tämä poliitikkojen ajatusmaailma, että juu, juu kyllä tiedetään, tiedetään nämä ongelmat, mutta ilman rahaa ei mikään muutu. Ja yksi seikka, joka on on, on tietysti, mikä on hankala, on tämä kielenkäyttön kielimuuri siinä mielessä, Eli jos halutaan, että, että, että poliitikot että ymmärtäisivät, kannattaa sanoa asiat selko, selkokielellä. Minä joskus saan, saan, sa, saan äh, käteeni paksun nivaskan asiakirjanipun sen tavan läpi, eikä silti oivalla, että mistä tässä oikein oli, oikeasti oli kysymys. Et jos ajatellaan tätä terminologiaa, sen, sen pitäisi se avautua, pitäisi käyttää sellaista kieltä, jotta ymmärretään. Ajatellaan vaikka vaan parlamentin budjettikeskustelua, kun äh, taistellaan sitten omista määrärahoista äh, samaan kuin muita havittelijoita vastaan. Silloin pitää saada poliitikot ymmärtämään, mistä tässä on kysymys esimerkiksi, että, äh, me pitää saada, ajatellaan kaikkia tämmöisiä pitkää vaikutteisia hankkeita edistää jossakin, vaikkapa Ukarassa. Siellä on, siellä nyt vuosikausia luvattu sitä, että ei, silti ei mitään tämä. On tärkeää saada poliitikot ymmärtämään, mistä, mistä tässä on kysymys, äh, kun sen sitten näkee omin silmin. Myöskin äh, saattaa että poliitikot sitten näiden näkyjen äärelle ja sillä tavalla heidän silmänsä voisivat avautua äh, ja sitten varmasti voisin puol- kollegoini puolesta. Mehän nyt käymme siellä parin, parin päivän vierailulla nämä haastavat olosuhteet, joissa he joutuvat työskentelemään. Ja, mutta ovat sitten kuitenkin, voi, heillä olisi muitakin työpaikkoja tarjolla, mutta ovat sitten valitteet tämän, tämän tien, niin se on, on kyllä suuren kiitoksen ja arvo, arvostuksen aihe. Gracias, Linda. Eh, si yo he invitado a Jean-Louis. Kiitoksia. Kehotin Jean-Louita käyttämään puheenvuoron. Ei se joudu ainoastaan siitä, että hän on komission edustaja tai voi edustaa tällä komission ääntä, vaan siksi, että hän henkilökohtaisesti on usean kertaan ollut tässä valiokunnassa kertomassa meille eri kriiseistä ja katastrofeista eri puolilla maailmaa. Hän on ollut uh, monen, monta kertaa ensimmäinen ääni, jonka täällä valiokunnassa olemme kuulleet kertovan uusista kriiseistä, joita on eri puolilla maailmaa puhjennut. Ajattelen, että olisi ihan oikein tässä lähes viimeisessä humanitaarisessa kokouksessa me antaa hänelle puheenvuoron. Jean-Louis, ole hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Kiitoksia, kiitoksia Guerrero näistä kaunista sanoista, mutta erityisesti suuret kiitokset teille ja ähm, Linda McAvanille tämän kokouksen järjestämisestä näin hyvään aikaan. Täällä on jo komissaari sen sanonut, että kaiken ei siihen ole mitään lisättävää mutta en ota henkilökohtaisesti näitä kauniita sanoja, vaan otan ne koko ekolle. Hän, olemme hyötyneet teidän tuestanne ja pyrkineet antamaan teille mahdollisimman paljon tietoa. Tämä kokous vaikuttaa vähän jäähyväisiltä, mutta oikeastaan tämä on alku uudelle tämän vuoden alussa. Niitähän viittasitte juuri näihin kuulemisiin. Pianhan tulee nämä komission jäsenten kuulemiset ja nimitykset ja uskon, että sellainen keskustelu, jonka tänään kuulimme, sen pitäisi viitoittaa tietä kohti uutta agendaa. On paljon ongelmia ja esteitä, joita tänä aamuna on esitetty. Kyllä menee tiedämme, olemme niiden kanssa kamppailleet viimeiset viisi vuotta. Emme voi loputtomasti valittaa tätä tilannetta, vaan on ryhdyttävä toimiin, niin kuin kävi tämänkin parlamentin kanssa. Me todella kipeästi kaipaamme uuden parlamentin tukea ja uuden parlamentin on myös haastattava meidät, jos meidän toiminnassamme on puutteita. Muutamat asiat haluaisin ottaa kiinni, esiin, jotka täällä on esitetty tänään, että me niin tämä kansainvälisen humanitaarisen lain kunnioittaminen tästä, tai kunnioittamatta jättäminen, tämä on ollut aika tärkeä liike. Kansainvälisesti tässä on tapahtunutkin kiinnostava liikehdintä ja myös poliittisesti on tullut sellainen olo, että, että nyt riittää muutama aloite. Täällä on muutamia pysyviä ja ei-pysyviä jäseniä Euroopasta YK on turvallisuusneuvostossa ja siellä tässä puhun nyt Saksasta, Belgiasta ja Ranskasta ja he ovat valmistelemassa kevättä ja ne antavat toivoa siitä, että myös poliittisella tasolla on, ollaan ryhtymässä eh, toimintaan, niin että voitaisiin paremmin suojella tätä kansainvälistä humanitaarista lakia sen lisäksi, mitä muut toimijat ovat vuosia tehneet. Tähän tavallaan liittyy se, että meidän ei pitäisi aliarvioida sitä, mikä, mitä, mitä MSF täällä puhui humanitaarisen avun kriminalisoimiseksi tai näiden terrorismin vastaisten toimien vaikutuksiin humanitaarisen toimintaan. Tätä ei pidä aliarvioida. Me tarvitsemme nyt dialogia turvallisuus- ja ihmisoikeusneuvostojen välillä. Ne eivät ole puheväleissä, koska ne eivät ymmärrä toisiaan yksinkertaisesti. Nyt olisi tärkeää saattaa nämä yhteen mahdollisimman pian. Me voimme ymmärtää sen, että terrorismin vastainen taistelu on tärkeää ja toiminnan ryhdyttävä, mutta en nyt haluaisi sanoa, että toisaalta, siis terrorismin torjunnassa – olevat ihmiset voivat kyllä selittää, mitä humanitaarinen toiminta on ja nämä toimet ovat. Ja mehän jo valmistelimmekin direktiivejä, joka koski direktiivin eh, torjunta. Kyllä meille voimme löytää yhteistäkin maaperää ja ratkaisuja näiden kahden puolen välillä. Sitten tämä lokalisaatio. Puhuitte näistä vähäisistä saavutuksista. Minulla on kuitenkin sellainen vaikutelma, kun puhun lokalisaatiosta, että että se on vielä tärkeämpää kuin aikaisemmin. On todella saatava mukaan paikalliset järjestöt. On paljon kyse kapasiteetin rakentamisesta näissä paikallisissa järjestöissä. Ja tämä liittyy vahvasti myös siihen, jota olen kokenutkin, on päästävä eroon tällaisesta holhoavasta lähestymistavasta, että te tarvitsemme, me annamme, me tiedämme, te ette tiedä ja me teemme nyt jotakin hyvää teille, vaikka me emme itse asiassa tiedäkään Tämä liittyy myös muihin Grand Bargainin sitoumuksiin, joista on vähän vaiettu, nimittäin se, että edunsaajat on saatava mukaan. Tämä liittyy esimerkiksi palauttamisoperaatioihin ennen kuin lähdetään näihin palauttamisoperaatioihin, eikö pitäisi kysyä näiltä henkilöiltä, jotka on joutunut siirtymään, haluavatko he palata ja mihin he haluavat palata ja missä olosuhteissa ja miten voimme heitä auttaa siinä. Eli tämä lokalisaatio on todella, todella tärkeä ja läsnä oleva, mutta se on monisäikeinen ja se menee paljon pidemmälle. Toki se on tärkeää, mutta se menee paljon pidemmälle kuin pelkästään paikallisten toimijoiden sponsorointi. Sitten tämä kolmenkertainen linkki. McAvan puhui asiaan täällä meidän on lopetettava sellainen ajattelu, että, että meidän ei pitäisi sitoutua niin poliittisiin asioihin, niin, niin, niin humanitaarisen avun täyttötapana Syrjä, Syyriassa, Jemenissä, Irakissa, Venezuelassa ja naapurimaissa siellä, Bangladesissa – nämä kaikki ovat ihmisten luomia katastrofeja, ei luonnon katastrofeja. Meidän on näin ollen saatava mukaan ne, jotka aiheuttivat nämä katastrofit en nyt tätä voi paremmin sanoa kuin komissaarikaan. Tietenkin meidän on lähdettävä kuin kattavasti tähän kolmen linkin lähestymistapaan. Ei kyse ole siitä, että välineellistetään humanitaarisia periaatteita. Humanitaarinen toiminta on tuoman pan, panoksensa tähän jatkumoon, kun sillä on nämä perusperiaatteet, emme mitenkään tällaisen välineellisyyteen lähde. Ei, ei meitä ole välineellistämissä. Me olemme tuomassa oman panoksemme tähän kattavaan lähestymistapaan, joka liittyy näihin monen säikeisiin konflikteihin. Siihen liittyy monet eri asiat. Sitten vielä lopuksi digi- digitalisaatiohaasteista. Olen yhtä mieltä siitä, mitä Walter sanoi, mutta haluaisin vielä laajemman kuvan. Kyse on innovoinnista ja siitä, että käytetään uutta teknologiaa, kun pyritään saamaan parempia tuloksia, ei niinkään tehokkaammin, mutta parempia tuloksia. Pitää saada vähän järjestystä siihen, mitä tarkoitamme tällä. Tarvitaan myös rahoitusta, Tarvitaan äh, proaktiivista lähestymistapaa, kun haetaan rahoituslähteitä ja, ja on myös mahdollisesti otettava yksityissektorin mukaan. Guerrero Salom vielä lämpimät kiitokset Ekon puolesta. Me varmastikin paljon äh, asioita otamme tältä mukaan tältäkin iltapäivältä, kun, kun valmistelemme seuraavaa komissiota. Gracias por esta intervención comprensiva. Kiitoksia tästä hyvin kattavasta ja tiiviistä puheenvuorosta, joka kattoi asioita, joita, joista olemme tänään iltapäivällä Haluaisin nyt antaa puheenvuoron niille, jotka haluavat puheenvuoron käyttää täällä ylhäällä, mutta pyydän kahden minuutin puheenvuoroja, koska muussa tapauksessa ylitämme ajan pahasti. Otetaan tuolta vaikka istumajärjestyksessä. In kaksi minuuttia. Eh, two minutes and, and... Kaksi minuuttia. No, puhun nopeasti. on toiminta ei tarjota meille mitään. Se on sanottuna meille tarkoittaa sitä, että Tyskänä maassa jossa on terveysministeriö. Ja no, tietysti en voi verrata tähän työhön, jota punainen risti tekee, jos pitää järjestön kanssa työtä, mutta meille tämä toiminta tarkoittaa meidän kontekstissamme sitä, että tehdään töitä lääkintähenkilöstön kanssa ja jos mahdollista, niin terveysministeriön kanssa. Nexus tuo linkki, no yksi esimerkki tästä siis yhteydestä humanitaarisen ja kehitysavun välillä Keski-Afrikan tasavalta työskentelemme sairaaloissa jo 20 vuotta työskentelemässä sairaaloissa, teemme työtä henkilöstön kanssa, joka, no siis sairaala, toiminta saattaisi loppua milloin tahansa. Kukaan ei vastaa toiminnasta, koska me olemme suurin lahjoittaja Keski-Afrikan tasavallassa terveysasioissa – ja usein vastaus, jonka saamme, on se, että meillä on liian korkeat normit. Normimme ovat kyllä ihan vähimmäisnormeja, nämä standardit, mutta tarpeeksi rahaa resursseja ei ole. Ja erityisesti terveysasioissa haluan nyt vielä ilmaista huolemme tästä terveydenhuoltosektorilla. Ei ole paikallisia resursseja toimia – sairaalahyökkäykset sitten tiedämme, että tiettyjä aloitteita on tästä, mutta edelleenkin tilanne kentällä on se, ettei ole mitään vastuumekanismia, kun näitä hyökkäyksiä tapahtuu viimeisimmässä kolerakeskuksessa Jemenissä. MSF on syytetty siitä, ettei ole kunnioitettu kansainvälistä humanitaarista oikeutta, joten tämä on täysin poikkeuksellista. Tällä hetkellä ei ole siis nähty tässä parannusta. Ja vielä yksi asia sen, näiden hyökkäyksien merkittävyys on se, että meidän henkilöstömme järjestönä on paikalla vain se, että ihmisillä ei ole terveydenhuoltopalveluja saatavilla, joten tässä ihmiset eivät sitten enää saa terveydenhuoltopalveluja tämän myötä. Uh, thank you very much. Just uh, very quickly. Kiitos ihan lyhyesti vain nämä uh, erilaiset turvallisuus- ja yhteistyöuhat. Me tiedämme, mistä on kysymys. Me, fakta on jos kaikkien tietenkin tuolla kenttä, kenttätyötä tekevät pitää tätä kapasiteettia pyrkiä vahvistamaan. Me, me, me sillä, sitä kautta pystymme myöskin vestämään kaikki ääriaineisten radikalisoitumisen leviämisen siellä. Mitä tähän lokalisaatioon tulee, kyllä toki myönnän tästä kielestä ja, ja tästä kielestä muutenkin meidän pitää miettiä, että, että myöskin paattista mummo ymmärtää, mitä me sanomme. No, tämä, ei ole, tämä on yhteisöpalvelu, ei ole kysymys mistään terveydenhuoltopalvelusta sinällään että ei ole äh, todellakaan järkeä siinä, että ihmiset käyttävät kaiken, kaikki säästönsä joidenkin tilapäisten äh, shokkien äh, sokeista toipumiseen, tällaisista kriisistä toipumiseen. Mitä tulee tähän humanitaariseen lakiin, oli varmaan samaa mieltä, samalla linjalla siitä, hyvin kannamme huolta, huolta siitä, että mihin, mihin ollaan menossa. Monet jäsenmaat, jotka ovat, joissa näitä selkkauksia ovat huomanneet, että, että, että kyllähän tästä pystyykin, tämä pystyy kiertämään tämän lainsäädännön. Meidän pitää todellakin pyrkiä jollakin tavalla suitsimaan tämänkin lain kehitystä ainakin väärään suuntaan. Meidän pitää mm, muistaa, että me voisimme tarjo, tarjota tämän ratkaisun, vaikka todellisuudessa näin ei olekaan. Se on harhaa. Agree that during the first step at least the localization agenda might lead niin olemme aivan yhtä mieltä sitä, että tämä lokalisointi saattaa johtaa holhovan lähestymistapaan, mutta se mitä sanoin lyhyessä puheenvuorossa, niin tunnustamme, että tämä menee pidemmälle kuin, kuin se, että lisätään rahoitusta paikallisille toimijoille. Meillä on muutamia sääntöjä. Ensinnäkin annetaan näille järjestöille päätösmahdollisuus. Täällä on monia kumppaneita, kuten Tanskan punainen risti, jotka rakentavat voimavaroja äh, Afrikassa koskien äh, eri tarkastusvaiheita ja muuta. Uh, five brief points. Kiitos paljon. Viisi asiaa lyhyesti. Ensinnäkin, mitä Ilma Käven sanoi poliittista toimista. Me vetoamme, että poliittiset toimet ratkaisivat poliittisen kriisin, mutta sanomme myös, että älkää antako poliittisten toimijoiden suorittaa humanitaarista apua. Tässä sanotaan, että annetaan humanitaaristen toimijoiden hoitaa. Humanitaariset toimet, humanitaarisia tarkoitusperiaan varten ja sitten poliittiset toimijat voivat hoitaa politiikan, koska loppujen lopuksi humanitaarinen kriisi on poliittinen kriisi ja me emme voi tarjota poliittista ratkaisua, voimme vain kannustaa poliittisiin toimiin. Tämä liittyy tuohon toisen asiaan, eli miten suojellaan humanitaarisia työntekijöitä ja siinä vielä loppujen lopuksi meitä suojellaan. Tai siis todennäköisyys sille, että me hyväksytään kasvaa, jos meidät nähdään humanitaarina eikä jonakin muuna. Ja jos meidät nähdään toimintamme kautta, että ryhdymme sanoista tekoihin, eli ei meidän tule tehdä mitään tutkimustyötä, poliittista työtä, tiedustelutyötä. Meidän pitää pitäytyä omissa periaatteissamme ja tämä on paras tapa toimia. Tarvitaan myös vuoropuhelu toki myös kaikkien kanssa, vaikka heitä kutsuisinkin terroristeiksi, jotta voidaan ymmärtää ja puhua toistamme kanssa. Ja tämä liittyy tähän kolmanteen asiaan, jota Jean-Louis sanoi, eli terrorismin torjuntalausekkeet ja sanktiot. Niin on tärkeää, että puhumme toistamme kanssa samaa mieltä ei tässä ole kyse vain terrorismin torjunnan yhteisöstä ja meistä, vaan kyse on myös rahoittajista, joka on tärkeä tällä keskustelut, koska heillä on toiset näkymät ja heidät pitää ottaa mukaan tähän keskusteluun. Pyytäisimmekin, että EU pohtii vaihtoehtoja siihen, että tarjottaisiin täysin humanitaarinen poikkeus niille toimijoille, jotka toimivat periaatteessa mukaisesti sen sijaan, että pitäisi yksittäin antaa poikkeuksia, vaan antaisi tällainen kokonaispoikkeus, yleispoikkeus ja lopuksi tärkeä asia. Niin tässä on kyse väestöistä ja me, meidän vastuustamme heitä kohtaan ja tässä on samaa mieltä me juuri julkaisimme omat suuntaviivamme tähän. Kiitos. Yes. Bueno, se supone que yo debo dar unas eh, palabras. Kiitoksia. No, nyt minun pitäisi ilmeisesti jonkinlaiset eh, loppupäätelmät esittää tämän päivän päätteeksi koskien tätä keskusteluamme humanitaarisen avun ympäriltä ja siihen liittyvistä tulevista haasteista. En varmasti puhu 45 minuuttia, en edes viittä, mutta pari minuuttia ehkä kuitenkin. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että Tällaisena kiittelyiden iltapäivänä minäkin haluaisin esittää kiitokseni. Olen ollut pysyvänä esittelijänä ja saanut paljon apua tämän valiokunnan henkilökunnalta, erityisesti Manuelta ja Joannalta esimerkiksi. Olen saanut myös tukea eri poliittisilta ryhmiltä, jotka ovat käyttäneet usein puheenvuoroja ja toimineet ja ottaneet esille tiettyjä humanitaarisia kriisejä, joita maailmassa on tapahtunut. Elämme muutosten aikoja, vaalit ovat pian tulossa tähän taloon ja uskon, että mm, monien puheenvuorojen taustalla kaikui tarve siitä, että olisi välitettävä seuraavalle uudelle parlamentille huolenaiheemme koskien tiettyjä moniakin epäonnistumisia, joita on tapahtunut, kun ajatellaan kuinka humanitaarisen avun periaatteita ja humanitaarisen, äh, kansainvälisen humanitaarisen lain noudattamista ajatellaan. Meidän on todella välitettävä tämä viesti tulevalle parlamentille ja tarvittava riittävät ähm, resurssit niin, että voitaisiin vastata tähän tilanteeseen, joka, joka maailmalla edellyttää yhä enemmän humanitaarista apua ne olisi paremmin ja osuvammin käytettävä niitä välineitä, jotka meillä on käytettävissämme. On myös avattavaa silmät ilmiöille, jotka ovat nostamassa taas päätään, niin niitä ei ollut ainakaan siinä merkityksessä ja määrässä kuin nyt olemassa aikaisemmin. Esimerkiksi kun ajatellaan tätä puheenvuoroa Lääkärit ilman rajoja, MSF, järjestöltä tai tapaamista maailmanlääkärin kanssa, jonka itse tässä pidin. Meillä on maailmassa pitkäaikaisia humanitaarisia kriisejä, mielenterveysongelmat ovat kasvamassa valtavasti. Meidän on siis onnisteltava niin, että voidaan tätä terveydenhuoltojärjestelmää paikata ja miettiä, kuinka voidaan vastata kauhun ja pelon ja katastrofien aiheuttamiin tilanteisiin, kun ihmiset joutuvat pakenemaan ja niin edelleen. Minun mielestäni tätä keskustelua on jatkettava koskien tätä linkkiä sen välillä, että tarjotaan humanitaarista apua, pitäen kiinni mahdollisimman pitkälle kansainvälisestä lainsäädännöstä, periaatteista ja eurooppalaisesta konsensuksesta – mutta yhtä aikaa ollaan poliittisesti aktiivisia, kun pyritään ennaltaehkäisemään konflikteja, ratkaisemaan niitä ja vakauttamaan rauhantilanteita sen jälkeen, kun konfliktit on saatu ratkaistua. Kyseessä on tasapainotilanne, johon on haettava. Eihän 50-50 tilanteeseen tarvitse päästä joitakin asioita. On noudatettava 100 prosenttisesti, nimittäin humanitaarisen avun erityispiirteitä mutta ei kuitenkaan pidä käyttää sellaisia laseja, jotka estävät meitä näkemästä sitä, että monet niistä ongelmista, joita emme voi ratkaista humanitaarisella avulla, ne edellyttävät poliittisia vastauksia ja se taas edellyttää globaalisti vahvempaa Euroopan unionia, joka puolestaan merkitsee sitä, että uuden parlamentin on pyrittävä saamaan aikaan vahvempi Eurooppa – hajannuksen sisä, sijaan, niin kuin monet poliittiset voimat tulevat pyr- pyrkimään jatkossa. No, siellä aurinko edelleen jatkaa paistamista. näitä siltä, että olemme Madridissa emme, tai Kreetalla, emmekä missään Brysselissä. No, ei tämä kauaa kestä. Itse asiassa Sainkin juuri huonon uutisen ensi viikolla, nimittäin minun omat vieraani ovat tulemassa, tulossa tänne ja lähettiin heille jo säätiedotuksen koskien Brysseliä. Meillä on tuossa 10 päivää sadetta. Joten kunhan kuullaan vielä tämä Gambian matkakertomus, joka on seuraava kohta esityslistalla, niin sen jälkeen kannattaisi varmaan lähteä tuonne Luxemburgin aukiolle ja vähän rentoutua. me pyrimme toimimaan niin, että maailmassa olisi vähemmän kärsimystä, mutta ei se sitä estä, että mekin vähän nauttisimme elämästä.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 Okay, colleagues. No niin, kollegat. Enrique puhui tuosta hienosta säästä, joten lopetetaan nopeasti valiokunnan kokous kohta 14 lykättiin. Kuten sanoin, ja niin viimeinen kohta tänään 15. Kehitysvaliokunnan ilmaisen valtuuskunnan matka Gambiaan ja matkakertomuksen esittely. Annan pitemmittä puhetta puheenvuoron Norbert Noiserille, joka johti valtuuskunta. Kiitos Linda niin tämä oli menestyksekäs valtuuskuntamatka. Paljon edistystä nähtiin, paljon menestystä kehitysvaaliokunnan valtuuskunnan matka viime joulukuussa. Tässä syynä oli erityisesti valtion meneillään oleva siirtymä kohti demokratiaa. Sen jälkeen, kun presidentti Jammeh yllättäen hävisi 2016 presidenttivaalit. Hän oli 22 vuotta diktaattorina sitä ennen. Oppositioehdokkaan voitto, Adomar Boron voitto tammikuussa 2017 ja, demokraattiset parlamenttivaalit huhtikuussa käynnistivät kehitysavun alueen Afrikan pienimmälle maalle, ja se on yksi maan vähintään kehittyneistä maista. Gambia on siellä 173, jos ajatellaan inhimillistä kehitystä yli puolet, eli 63,5 prosenttia väestöstä Gambiassa on alle 25-vuotiaita, kun vuosittain väestön kasvu on arvion mukaan 3,2 prosenttia. Talous on päävaltaisesti agraarista maatalous vastaan on 30 prosenttia BKTstä. Deven matkalle löytyy, siinä keskitytty nuorien työpaikkoihin ja siihen, miten tehokkaasti EUn rahoitus toimialueella pohdittiin myös maahanmuutto, nuoriso- ja työpaikkakysymyksiä sekä demokraattisen hallinnon asioita. Sitten no, ohjelma oli melko lyhyt, mutta intensiivinen sen myötä. Jäsenet eh, järjestetuista kokouksia tai tapasivat monia eri henkilöitä. Käytiin muussa eri hankkeissa paikan päällä ja, ja saatiin paljon tietoja. Sitten tapasimme presidentti Boron sijaan varapresidentti Dabon, sillä presidentti ei ollut Banjulissa, kuunnelimme paikan päällä. Me tapasimme kansalliskokouksen puhemiehen ja useita ministereitä. Ja nämä ovat kaikki hyvin avoimia ja sydämellisiä tilaisuuksia, Ne ovat positiivisen vaikutelman uudesta poliittisesta tilanteesta ja sen toimijoista. EUn positiivinen rooli oli selvästi korostettuna. Kävimme myös pyöränpöydän keskustelussa, mä tietoja Siinä puhuttiin demokraattisesta siirtymästä ennen kaikkea ihmisoikeus, sukupuolioikeuskysymyksistä, erityisesti naisten sukuelinten silpomisesta. Toisena päivänä kävimme pääkaupungin ulkopuolella hankkeessa paikan päällä vierailimme Transgambia sillalla, joka on lähes saatu päätöksen noin 200 kilometriä itään Banjulista ensimmäinen silta Gambiajoen yli, joka avattiin virallisesti tammikuussa 2019 liikenteelle. Presidentti avasi sillan ja paikalla myös Senegalin presidentti, ja tämä osoittaa, miten tärkeää on näiden kahden valtion toiminta. Silta edustaa, tarkoittaa taloudellista ja strategista linkkiä näiden Gambian ja Senegalin välillä silta itsessään sai rahoitusta Afrikan kehityspankilta pääosin, mutta EU rahoitti näitä tietöitä myös. Sitten maahanmuutosta vielä pari asiaa. Siitä myötä maahanmuutto Gambiasta on laskenut ja valtio on nyt ottanut takaisin palautuvia 4000 maahanmuuttajaa oli äskettäin palannut Libyasta pääosin ja osa EU-jäsenvaltioista. Tukea tarjotaan IOM kautta palaajille noin 4 miljoonaa EU-hätärahastosta uudelleen kotoutumista varten. myös Espanjan Gambialasta, he korostivat tarvetta pitemmän aikavälin tuelle ja kotoutumis tukea IOM-tuen lisäksi. Palaajat sanovat, että poliittinen ilmapiiri ja ihmisoikeustilanne on paljon parantunut maassa siirtymän myötä. Ja suuri maahanmuuton syy on taloudellisten mahdollisuuksien puuttuminen maassa. Muutama kommentti taloudellisesta ja sosiaalisesta kehityksestä Hallitus kohtaa haasteita kaikilla kehityksen aloilla ja se keskittyy tietysti terveydenhuoltoon, koulutukseen ja maatalouteen. Ja siellä on kansalliset kehityssuunnitelmat tälle vuodelle 18-21 tuki naisille mainittiin useassa yhteydessä. Sitten on myös lasten oikeuksien hankkeita jolla pyritään perustamaan naiskerhoja. Kansainvälisten kumppaneiden tukimuodojen EU-tuki infrastruktuureihin tunnustettiin äärimmäisen tärkeäksi kehityksen tukemiseksi. Kävimme myös rakennustyömaalla tuo, tuolla Gambian, Gambian ylittävällä sillalla, kuten sanottua ja EUn, kehitystuki rahoittaa näitä teitä, kuten jo mainitsin muutama päätelmä sitten. Hallitus tekee hyvin yhteistyötä kansainvälisten kumppaneiden kanssa, jotta prioriteetit saadaan pantua eteenpäin. Edistys jatkuu, mutta siellä kohdataan kuitenkin paljon haasteita kaikilla kehityksen aloilla. Hallituksella on varasti kapasiteettia toteuttaa vaitut palvelut. Viimeisissä kokouksissa jäsenet huomasivat, että rahoitustuen lisäksi tarvitaan vahvaa poliittista sitoumista EUta mukaan lukien parlamentaarisella tasolla, voidaan tukea siirtymää ja kannustaa vuoropuheluun ja jakaa parhaita käytänteitä gambialaisten poliitikkojen kanssa. Heidänkin pitäisi käydä Euroopassa, se olisi hyvä vaihe eteenpäin mutta hyvä askel eteenpäin. Sitten vielä näistä tuloksista. Tärkein poliittinen tulos. Jatkotoimi. No, tähän pitäisi kuulua se, että me todella näemme tämän poliittisen tahdon tuossa maassa – rahoitus ja muu tuki on myös tarpeen EUlta ja Euroopan parlamentilta, jotta voidaan tukea valmiuksen kehittämistä. Elintarviketurva on edelleen huonolla tolalla ja tässä tarvitaan lyhyen ja pitkän aikavälin tukea, jotta maataloussektoria saadaan elvytettyä. Ja näihin hanketukiin suhtauduttiin myönteisesti palaa ja tarvitsee pitkän aikavälin tukia kotoutumista varten, tarvitsee tukia nuorille ihmisille – tarvitaan lisärahoitusta. Tämä tukee muassa pk-yrityksiä ja pitää myös pätevöittää ihmisiä paremmin, jotta he saavat tutkintoja paremmin tuossa maassa. Tämä pätee myös ammatillisen koulutuksen kehityshankkeita pitää arvioida pitkällä aikavälillä. Parlamentti pitäisi tarkastella tarkkaan hankkeita, joita EDFn myötä rahoitetaan ja miten ne johtavat näihin tavoitteisiin. Toivon, että seuraavalla kaudella parlamentti ja DV-valiokunta pitävät Gambian edelleenkin esillä. I heard everybody who went on the mission said it was very positive. Kiitoksia. Olen kuullut myönteisiä kommentteja tästä matkalta. Että aurinko paistaa suoraan silmiin. Ei kannata ruveta näitä verho, verhoshowta tästä. Hyvin lyhyesti sieltä komissio, olkaa hyvä. Sieltä paitsi minun pitää vielä ehtiä Lontoon junaan ihan tässä näillä näppäimillä. Thank you very much. Kiitoksia. Haluaisin kiittää EPn valtuuskuntaa EUn Banjulin edustuston puolesta vierailusta Gambia, Meillä oli oikein hyödyllisiä keskusteluja vierailun aikana ja kaikki mukana olleet toimijat arvostivat niitä pal- kyllä. Ja, ja tämä vierailu osoitti, että Gambia on selkeästi EUn asialistalla. Tehän tiedätte näistä suhteista. Hallituksen muuttamisen jälkeen suhteet ovat tiivistyneet Gambian kanssa. Haluaisin lyhyesti mainita joitakin asioita. Gambia allekirjoitti taloudellisen kumppanuussopimuksen EUn ja Länsi-Afrikan välillä ja on myös neuvotteluiden kautta sovittaisiin eh, kestävän kalastuksen kanssa sopimus, joka myös eh, allekirjoitettiin alustavasti viime marraskuussa. Tämä vahvistaa kumppanuuttamme. EU on edelleen sitoutunut eh, tukemaan Gambian hallin hallitukseen uudistusagendaa niin, että saadaan aikaan vahvat demokraattiset instituutiot, joissa kunnioitetaan täysin ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatteita. Hiljattain totuuden ja sovittelukomission edessä aloitettiin tammikuussa kuulemiset, joissa kuullaan tapauksia näistä ihmisoikeusrikkomuksista. Uhrit saavat tässä vahvan äänen. Haluaisin myös mainita viime aikaista kehityskuluista, jotka koskevat YK on ihmisoikeuskomitean perustamista. Se on tehnyt edistystä viime helmikuussa. Siellä nämä komissarit nimitettiin. Sitten on myös turvallisuussektoria merkittävästi uudistettu, vähän hitaasti alussa, mutta kuitenkin dynamiikka on merkittävästi muuttunut, joka on tärkeää olla elementti tätä. Sitten ilmaisun vapaus on myös palautettu muodollisesti sitä heisteli sieltä vuonna 2018 lehdistön vapausindeksissä. Gambia nousi sijalle 21. Aikaisemmin se oli alempana. Sitten perustuslakiin ja sen tarkastuskomitea se on käynnissä ja siinä on mukana kaikki sidosryhmät ja koko väestö on laajasti kuultu uusi perustuslaki jätetään tai alistetaan kansanäänestykselle varhain ensi vuoden alussa. Kaiken kaikkiaan ne äh, kehityskulut ovat positiivisia ja ne menevät siihen ne menevät demokraattisten instituutioiden kehittämiseen suuntaan. Kiitoksia. Um, and now we've got... Kiitoksia ulkosuhdehallinto. Saman sitten meni kaiken. Uh, je vais très rapide, hein? Kiitos hyvin nopeasti, että voimme vielä nauttia auringosta. Ensinnäkin haluan myös kiittää teitä ammattimaista toiminnasta, kun on tuo valtuuskunnan matka. Kaikki toimitukset arvostivat erityisesti valtuusdelegaatiokollegat. Tämä on tärkeää, että on tämän tyyppisiä hallituksen matkatilasta, että poliittisesti myös EU on läsnä ja toimii uuden hallituksen kanssa yhteistyössä. Te sanoittekin, kahdessa vuodessa ollaan siirrytty hallituskunnasta, joka piti johtaa 30 miljoonaa euroa ja nyt on siirrytty yli 350 miljoonaa euroa euroon. Kymmenkertaistunut on alessa kahdessa vuodessa nämä hankkeemme ja rahoituksemme ja toimemme paikan päällä tukeaksemme tuota demokratiaa joten valtuuskunnan matkan osasta huomasivat tämän kyllä myös paikan päällä täysin samaa mieltä, kun he kiittivät näitä kollegoita, koska ovat tehneet uskomatonta työtä viimeiset kaksi vuotta. Ja myös samaa mieltä tuosta päätelmästä, että todennäköisesti maan velkaantumisaste, joka on 30 on jarru maan kehittymiselle tästä syystä myös kaksi vuotta on perustunut budjettitukeen pääasiassa, eli että annetaan happea hallituksen budjetille ja sitä on rahoitettu infrastruktuuria. No, tässä puhuttiin paljon noista teistä ja tuosta sillasta, mutta lisäksi meillä on suuri rahoitus energiahanke rahoitteilla tässä laitettaisiin aurinkopaneeleja kaikkiin kouluihin ja terveyskeskuksiin ympäri maata. Eli huomattavasti tämä on pieni maa, mutta monia asioita voidaan tehdä. Ja todennäköisesti yksi ainut maa maailmassa, jossa voidaan tällaisen hankkeen myötä toimia tällä tapaa, tarjota energiaa, sähköä kaikkiin kouluihin ja terveyskeskukseen, mikä on merkittävä asia. Toinen tärkeä asia, ja siinä kaikki minulta sitten Pitää antaa taas luottamusta nuorille, uskoa nuorille. He pitää uskoa taas demokraattiaan ja osoittaa, mitä demokratia hyödyttää. Sen takia kolmas yhteistyötämme liittyy ennen kaikkea se, että luodaan työpaikkoja. Toivon, että seuraavassa MMFssä monimuotoisessa rahoituskehyksessä voimme jatkaa työpaikkojen luomista, tarvitaan taloudellisia näkymiä nuorille ja väestölle yleisesti ottaen. Kiitos. Okay, thank you very much for... Kiitos tästä. Hyvä, että on näitäkin maita, joissa edistystä näkyy tapahtuvan. Kiitos Norbert sinulle selonteostasi. Ja näinpä olemmekin päässeet tämän valiokuntakokouksen loppuun. Minulla ei ole mitään muita esille tulevia asioita ilmoitettavana. Ja seuraava kokous on 18. päivä maaliskuuta kello 15. Kiitoksia kaikille. No niin, nyt eh, kuten sanottua, nyt on hyvä, hyvä, hyvä, hyvä. Aha, me, meillä on Afetin kanssa maanantaina eh, eh, neljäs päivä siis yhteisäänitys Afetin kanssa ja, ja sitten 18. päivä meidän oma palaverinen. Kiitoksia. Nauttikaa tästä esikesän viimeisestä päivästä. Hyvä.